Dear colleagues, um, I'm conscious that there are not many people present, but the colleagues who have been... Hyvät kollegat, näen, että kovin monta edustajaa ei ole paikalla, mutta ne, jotka ovat tulleet tänne, niin ovat kyllä aika lailla maltillisesti odotelleet, joten aloitellaanpas päivän kokous. Hyvää iltapäivää arvon kollegat. Mennäpäs kohtaan yksi. Esityslistan hyväksyminen. Kohta 11. Yhteiskokous olette varmaankin saaneet tiedon siitä, että tätä yhteiskokousta on lykätty. Jos teille mitään huomautettavaa esityslistaa, niin tämä on hyväksytty. Sitten toinen asia. Kroatiin ja geelin kielelle ei tänään ole tarjolla tulkkausta eikä huomenakaan. Ja sitten mitä tulee asiakirjojen toimittamiseen, niin muistuttaisin teitä siitä, että 15. joulukuuta edellisvuotta päätettiin koordinaattoreiden kokouksessa, ettei asiakirjoja toimiteta paperimuodossa. Ja 5. lokakuuta päätettiin, että tästä lähtien asiakirjat ovat käytettävissä paperimuodossa vain ja ainoastaan pyynnöstä, mutta niitä ei automaattisesti jaeta, joten tämä tarkoittaa sitä, että teidän täytyy olla sali vahtimestarin yhteydessä, jos te haluatte saada asiakirjat paperimuodossa käyttöön muuttoon. Asiakirjat tietenkin ovat saatavissa e-meeting-sovelluksen kautta. Siinä ihan vain tiedoksenne tämä asiakirja-asia ja tiedätte mistä syystä näin on päätetty tehdä. Sitten kolmas asia. Muistuttaisin kaikkia siitä, että tuotte kortti, äänestyskorttien mukaan. Tänään äänestykset toimitaan kello 17.30 alkaen, joten pitäkää korttinne käsillä. Arvon kollegat, nyt pääsemme esityslistalla kohtaan kolme. Eli kyse on ehdotus neuvoston päätökseksi terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen allekirjoittamisesta. Me saamme komissiolta alustuksen, mutta alustuksen omaisesti itse toteasin vielä sen verran, että Euroopan neuvosto päätti toukokuussa ylimääräisestä pöytäkirjasta liittyen ulkomaisiin taistelijoihin. Tämä perustuu taas YK turvallisuusneuvoston päätöslauselma 2178 ja SEUT-sopimuksen 218 artiklan mukaisesti parlamentille pitää ilmoittaa kaikki tiedot tämänhetkisen menettelyn etenemisestä. Ja kuten aikaisemmin, niin me olemme keskustelleet tärkeästä asiasta, eli siitä, että mikä on toimivaltuuksen jako EUn ja jäsenvaltioiden välillä. Ja siksi pohdimmekin, että miten tätä pöytäkirjaa pannaan täytäntöön unionin tasolla. 18. syyskuuta neuvosto hyväksyi päätöksen sopimuksen allekirjoittamisen terrorismin vastaisen taistelun tehostamiseksi ja pöytäkirjan vierastaistelijoihin liittyen ja allekirjoitus tapahtuu tuota pikaa. Eli nyt kyllä on korkea aika keskustella asiasta ja nyt haluaisinkin antaa komissiolle puheenvuoron, jotta jäsenet saavat tietoa tämänhetkisestä tilanteesta aiheeseen liittyen. Saaneen myöskin toivoa, että Euroopan parlamentin oikeudellinen yksikkö kertoo itse tästä näistä kahdesta neuvoston päätöksestä. Ensin komissiolle puheenvuoro, sitten oikeudelliselle yksikölle, sitten puheenjohtajavaltiolle sen jälkeen kollego- muille kollegoille. Joten ensimmäisenä puheenvuoro siirtyy komissiolle ja sitten oikeudelliselle yksikölle. Komissio, kollega Lux, olkaa hyvä. Uh, Kiitos puheenjohtaja puheenvuorosta. on hauska tulla uudelleen tänne kertomaan tilanteessa tässä tärkeässä asiassa. Näin teemme huhtikuussa, heinäkuussa ja nyt uudelleen tänään. Komission jäsen Maroploskin kertoi teille kirjallisesti näistä tiedoista, kuten olette nyt muutaman kerran jo, kuten viime heinäkuussa. Ja kuten totesitte, me kesäkuun puolessa välissä esitimme kaksi ehdotusluonnosta neuvoston päätökseksi – liittyen itse yleissopimukseen ja lisäpöytäkirjaan Euroopan unionin puolesta. Sen jälkeen on järjestetty useita teknisiä tapaamisia. Kiitos muuten puheenjohtaja Luxemburgille siitä, että se on välittänyt keskusteluja heinäkuussa ja syyskuussa. Niinkään ei ollut kyse sisällöstä. Tuskin siihen tarvitsee palata. Viime kerralla puhun siitä aika mittavasti. Vaan kyse on enemmänkin toimivallasta. Nyt on kyse toimielin asiassa. Komissio on sitä mieltä, että 1996 sopimus, joka 2005 hyväksyttiin ja 2007 tuli voimaan, on jaettua toimivaltaa. Siinä on mukana erilaisia määräyksiä, eri luonteisia säännöksiä ja toimivaltakysymys ei liity niinkään yleisopimukseen kuin lisäpöytäkirjaan. EUn kannalta on tärkeää ensinnäkin allekirjoittaa itse yleissopimus, jotta voidaan allekirjoittaa lisäpöytäkirjaa. Emme voi allekirjoittaa ja sitten ratifioida pöytäkirjaa, joka roikkuu ilmassa. Se liittyy yleissopimukseen. Me uskomme, että sisällössä erityyppisen käyttäytymisen yksityisöllistäminen, mikä nyt on lisäpöytäkirjan tärkeä sisältö, kuuluu EUn yksinomaisen toimivaltaan. Ei Lissabonin, kun Lissabonin sopimuksen siirtymäkausi nyt on jo ollut ja mennyt, niin komissio edustaa EUta ja ulkotoimissa on toimivaltaa sikäli kun on ollut sisäisestikin. Ja me uskomme, että näin nyt on, koska 2002-2008 hyväksyimme puitepäätöksen entisessä kolmannessa pilarissa samaa syytä varten, terrorismin torjuntaa varten, niin että meillä olisi yhteinen määritelmä ja vähimmäisrangaistukset. Meillä on myös säännöstä olemassa EU-ssa poliisiyhteistyötä varten ja tiedonvaihtoa varten. Mainitakseni muun Prym, Sveitsin aloite on yksi näistä. Ruotsin aloite oli tästä esimerkkinä. Ja Meillä on todella säädöstä olemassa EU-ssa tässä kysymyksessä. Me uskomme, että tämä lisäpöytäkirja kuuluu EUn yksinomaiseen toimivaltaan, vaikka se lyhyt onkin, mukaan lukien myös uudet säännöt. Tämä on aiheuttanut paljon keskustelua jäsenvaltioissa. Jotkut ovat eri mieltä Ja kuten totesittekin, syyskuussa sitten neuvosto hyväksyi kaksi päätösluonnosta muutamine korjauksineen, joita me lausunnossamme vastustimme, nimittäin sisällöltään lisäpöytäkirja allekirjoita EUn voimin sikäli kuin on kyse sen toimivallasta jäsenvaltiot sitten omissa toimivaltuuksissaan. Tästä olemme eri mieltä tämän näkökannan kanssa. Mutta tässä mennään. Myöhemmin, tällä viikolla 22. päivä lokakuuta, kuten totesitte, voidaan ruveta pöytäkirja allekirjoittamaan. Puheenjohtajavaltio on nimennyt omalta puoleltaan edustajan ministeriöstä ilmeisesti. Ja myös komission edustaja on mukana allekirjoittamassa siis lisäpöytäkirjaa. Ensinnäkin meillä on velvollisuus, mutta emme me oikein usko, että tämäkään on perussopimuksen määräysten mukaista. Vastatakseni viimeiseen kysymykseen, niin entäpä jatko? No meidän mielestämme tässä on kaksikin eri vaihetta. On erittäin tärkeää saattaa tämä osaksi EUn säännöstöä, kun on kyse Euroopan neuvoston lisäpöytäkirjasta, mutta hyvin yhdenmukaisella tavalla – niin että muutetaan puitepäätöstä sen mukaisesti, joka viimeksi 2008 muutettiin. Todennäköisesti tämä edellyttää direktiiviä 83.1 artiklaan nojaten. Meidän mielestämme se on ainoa mahdollinen oikeusperusta tätä varten, niin kutsuttu eurorikosdirektiivi. Kyse on eurooppalaisesta rikollisuudesta ja siihen puuttumisesta kuten lisäpöytäkirjassakin mainitaan. Se on ensimmäinen vaihe saattaa osaksi EU-lainsäädäntöä ja muuttaa se tarvittaessa. Toiseksi me aiomme esittää kahta uutta päätösluonnosta neuvostoa varten, jotta voidaan lisäpöytäkirjaa solmia tai siis ratifoida, siis ensinnäkin allekirjoittaa, mutta se ei vielä tarkoita, että sillä on mitään laillista velvoitetta, kun sen allekirjoittaa, kertoo poliittisen halunsa ruveta soveltamaan lisäpöytäkirjaa tässä tapauksessa ja sitoutuu, ettei tee mitään sellaista, joka olisi pöytäkirjan tarkoitusta vastaan. Mutta allekirjoitus on ensiaskel ratifiointia varten ja sitten Euroopan neuvoston tietty määrä jäsenvaltioita on ratifioinnin ensin hyväksytty, se tulee voimaan. Eli tämä on tilanne tällä hetkellä. Kiitos. Paljon kiitoksia. Nyt pyytäisin oikeudellisen yksikön lausuntoa näihin päätöksiin liittyen. Olkaapa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. nyt saatoimme kuulla, Euroopan neuvoston lisäpöytäkirja yleisopimukseen terrorismin ennaltaehkäisystä on pian allekirjoittamassa valmiina Viinin yliö, mukaan – kansainvälissopimusten teksti on autenttinen ja ehdoton. Tässä vaiheessa menettelyä allekirjoittamista koskee kohta 5 artiklassa 118 sopimuksessa Euroopan unionin toiminnasta, jonka mukaan Euroopan parlamentilla on rajallinen toimivalta. Neuvosto yksin hyväksyy päätöksen ja auktorisoi sopimuksen allekirjoittamisen. Kuitenkin on korostettava sitä, että tämä on asia, on viitattu alkupuheenvuorossa, että saman artiklan 10 kohdan mukaan Euroopan parlamenttia täysin tiedotetaan kaikissa menettelyn vaiheissa. Tuomioistuin korostaa yhteyttä tähän, että tämä tietovaatimus on määrätty siksi, että varmistetaan se, että parlamentti pystyy harjoittamaan demokraattista valvontaa. Joten voimme todeta, että Euroopan tuomioistuin pitää hyvin tärkeänä tätä tiedottamismääräystä. Sen mukaan se on olennainen menettelyyn liittyvä vaatimus, ja sen rikkomus saattaa johtaa siihen, että mitä töidään tehty toimenpide. Kuten tuomioistuin on todennut, lainaan, tämä sääntö ilmaisee demokraattisia periaatteita, joille Euroopan unioni perustuu. Tämä siis on allekirjoitus pöytäkirjan allekirjoittamisen jälkeen. Seuraava vaihe on sitten siihen, sen toimeenpaneminen, eli ilmoitetaan, että sen määräykset ovat sitovia. Tässä vaiheessa Euroopan parlamentin suostumusta tullaan tarvitsemaan, jos sopimus kattaa sellaisen alueen, johon tavallisesti koskee, tavallisesti koskee tavallinen lainsäädäntömenettely. Tämä liittyy toimivaltaan ja oikeusperustaan. Oikeus perustaa komission ehdotuksessa neuvoston päätökseksi pöytäkirjan arkeuttamiseksi on artikla 23, sen kohta 1 sopimuksesta Euroopan unionin toiminnasta. Tällä oikeudessa perustalla Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat hyväksyä minimäis, minimisäännöt, jotka liittyvät terrorismiin liittyvien rikkomusten minimimääräyksiä, ja tämän, tämän osalta on tärkeää lainsäädäntömenettely, jota noudatetaan. Haluaisin korostaa sitä, että komissio katsoo, että tämä pöytäkirja koskee yksisijaisesti EUn ulkoista toimivaltaa. Ajattelemme henkilökohtaisesti analyysiä näissä kysymyksissä. Haluaisin vielä esittää senkin. Muutama sana ensinnäkin tämän pöytäkirjan sisällöstä. Se sisältää viisi artiklaa, jotka liittyvät rikosten määritelmistä ja myöskin artiklan, joka koskee tiedonvaihtoa ja artiklan, jossa ovat ehdot ja suojatoimet. Mikä on Euroopan unionin toimivallan luonne, ajattelen tämän pöytäkirjan sisältöä? Artiklan 3 kohdan 2 mukaan ECUT e kunnilla on yksinomainen toimivalta kansainvälisten sopimusten solmimisessa silloin, kun näiden solminen vaikuttaa yhteisiin sääntöihin tai muuttaa niiden vaikutusalaa. Tuomioistuin tulkitessaan tätä määräystä korosti seuraavaa on riski siitä, että yhteiset EUn säännöt saattavat olla käänteisesti kansainvälisten, kanteisia kansainvälisten sitoumusten vaikutuksia, tai sitten näiden vaikutusala muuttuu, jolloin tämä kansainväliset säännöt liittyvät sitten näiden yhteisten sääntöjen toimialaan, joten tällainen riski ei merkitse sitä välttämättä, että kaksi aluetta, Euroopan unionin lainsäädäntö ja kansainväliset sitoumukset, olisivat täysin yhteensopivia. Joten Tuomioistuin on johdonmukaisesti ollut sitä mieltä, että yhteisen EU-sääntöjen vaikutusala on, niihin voi vaikuttaa tällaiset sitoumukset, ja että tällaiset sitoumukset voivat koskettaa aluetta, joka jo pitkälti on katettu tällaisilla säännöillä. Sen lisäksi jäsenvaltiot eivät voi ryhtyä tällaisiin, tällaisiin sitoumuksiin EUn instituutioiden puitteiden ulkopuolella silloinkaan, kun ei ole olemassa mahdollista ristiriitaa niiden sitoumusten kanssa, jotka liittyvät yhteisiin EU-sääntöihin. Tämä siis tapa oikeudesta, jota tuomioistuin on soveltanut. Nyt minun täytyy vielä muistuttaa siitä, että lukuisat EUn välineet jo kattavat tämän alueen. Olemme kuulleet vuonna 2002 puitepäätöksestä ja koskee terrorismin torjuntaa. Sitä muutettiin vuonna 2008. Ja mitä tulee pöytäkirjan määräyksiin, joka koskevat tiedonvaihtoa, voitaisiin myös mainita 2005 neuvoston päätös, joka koskee tiedonvaihtoa ja yhteistyötä terrorismi-rikkomuksissa, ja 2006 puitepäätös, joka yksinkertaisesti tiedonvaihtoa eh, oikeuden toimienpanon viranomaisten välillä ja myöskin rajatut läheistä rajatyli yhteistyötä, joka on siis tämä niin sanottu Prymin päätös. Joten yleisesti katsottuna alue, joka pöytäkirja kattaa, näyttäisi pitkälti olevan jo katettu EU-lainsäädännöllä, ja tämä on juuri se ennakkoehto, jota on käytetty tuomioistuimen tapaoikeudessa. Nämä pöytäkirjassa määrätyt rikkomukset vaikuttavat yhteisiin sääntöihin tai niiden vaikutusalaan. On viisi rikkomusta, jotka on mainittu lisä tässä pöytäkirjassa ja käyn lävitse. Osallistuminen ryhmään tai yhdistymään, joka, joka tarkoituksena on terrori. EUn puitepäätös kattaa jo artiklan, joka koskee rikkomuksia, jotka liittyvät terroristiryhmiin. Toinen asia, on saada koulutusta terrorismia varten. Puitepäätöksessä tehdään rikokseksi se, että aktiivisesti ryhdytään tällaiseen toimeen, eli tarjotaan koulutusta terroritekoja varten. 3, 4 ja 5 matkustaminen ulkomaille terrorismia varten, terrori, matkustamisen helpottamista tai tukemista terroristisyistä. Nämä asiat kaikki, nämä rikokset kaikki kuuluvat valmistelemaan vaiheeseen silloin, kun on kysymys terroriteosta, terrorikoksesta ja puitepäätöksessä on lukuisia valmistelevia rikkomuksia, niin kuin julkinen provokaatio, jolla pyritään saman aikaan eh, terroristitekoja tai terroristitekoja varten värvääminen. Nämä koskaan siis tapauksia, joissa varsinaista rikkomusta vielä ei ole tapahtunut. Sen lisäksi, että pyritään eh, samaan aikaan tavoittelemaan terrorismi, terroristitekoa, terroristitekoa on jo myös rikkomus. Siksi on hyvin todennäköistä, että pöytäkirjan määräyksillä on mahdollisuus vaikuttaa yhteisiin EUn sääntöihin tai muuttaa niiden vaikutusalaa. Tästä johtopäätöksen sanoisin, että komission valitsema lähestymistapa on järkevä oikeudellisesti tarkasteltuna. Lisäisin vielä lopuksi, että komissio aikoo päivittää puitepäätöstä, joka koskee terrorismia, ja tämä on juuri se, mitä Euroopan parlamentti on pyytänyt päätösosamassaan eh, terrorismin toimissa, joka hyväksyttiin helmikuussa, jossa parlamentti totesi, että se painottaa merkitystä harmonisoida ulkoisiin taisteluihin liittyviin rikkomuksiin, ja että EU tulisi päivittää puitepäätöstä, joka liittyy terrorismin torjuntaan. Kiitos. Oikein paljon kiitoksia. Nyt puheenvuoro siirtyy puheenjohtaja valtiolle. Olkaa hyvä. Merci beaucoup, euh, monsieur. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat. Kuten te ja komissio palauttivat mieliin neuvosto. Kesäkuussa sai päätöksiä ehdotuksia kaksi kappaletta niin, että Euroopan unioni voisi Euroopan neuvoston sopimuksen ja lisäpöytäkirjan allekirjoittaa. Näitä käsiteltiin etusijaisesti myös meidän ohjelmassamme puheenjohtajakauttamme varten. Me järjestimme lukuisia kokouksia heinä- ja syyskuussa niin, että Euroopan unioni voisi mahdollisimman nopeasti allekirjoittaa nämä kaksi merkittävää välinettä, ettei lykättäisi sen pidemmälle sitä tärkeää työtä, jota on hyvin nopeasti toteutettu Euroopan neuvostossa. 16. syyskuuta ja neuvosto 18. syyskuuta hyväksyvät nämä päätökset. Ja mitä tulee yleissopimuksen allekirjoittamiseen, niin sinälläin niin kukaan kiistä, että missä toimivallan rajat kulkevat. Sen sijaan on keskustelua käyty ja jäsenvaltioiden ja komission kesken varsinkin, mitä tulee lisäpöytäkirjaan. Neuvosto kyllä tunnustaa, että tässä voi olla kyse yhteisistäkin säännöistä ja vaikutuksista niihin. Ajatellaan myös puitepäätöstä terrorismin torjumiseksi vuodelta 2002. Sen myötä on saatu aikaan yhteisiä määräyksiä terrorismin torjumiseksi. Mutta päätös toteaa myös, että jäsenvaltiot edelleen säilyttävät toimivaltaansa sinä, sikäli kun lisäpöytäkirja ei puutu yhteisiin määräyksiin. Sitten välineiden allekirjoittamisesta noudatamme normaalia käytäntöä. Neuvoston puheenjohtajavaltio valtio nimeä allekirjoittajat unionin nimissä. Tämä on tavanomainen käytäntö. Ja siksi nimettiin neuvoston puheenjohtajavaltio, eli Luxemburg. Halusin kyllä tähän mukaan myös komission, eli Luxemburgin oikeusministeri allekirjoittaa yhdessä komission nimevän henkilön kanssa. Edustan Euroopan komissiota. Eli tällä viikolla me aiomme suorittaa allekirjoituksen sekä yleisopimuksen että lisäpöytäkirjan kohdalla. Kun tämä päätös menee Koreperiin, meni Koreperin jäsenvaltiota tarkistettiin, että jäsenvaltiot alkoivat myös lisäpöytäkirjan allekirjoittaa silloin, kun se kuuluu heidän toimivaltaansa. Viimeaikaisimpien tietojen mukaan, mitä meillä käytössä on, niin noin tusina jäsenvaltio aiko allekirjoittaa lisä, lisäpöytäkirjan Riigassa ja muut ovat kertoneet myös aikomuksistaan allekirjoittaa sitten myöhemmin. Kiitos. Thank you very much. Um... Paljon kiitoksia. Yksi puheenvuoropyyntö on eh, kollega Inhetfeld. Herra puheenjohtaja, yllättävää, että vain yksi puheenvuoropyyntö on ja että näin vähän on väkeä paikalla käsittelemässä asiaa, joka vaikuttaa huomattavassa määrin politiikkaan ja lainsäädäntöön. Me puhumme rikoslainsäädännöstä, toimenpiteistä, jotka vaikuttavat perusoikeuksiin. Joten missä väki luuraa? Miten voi olla mahdollista, että monet virkamiehet, hyvät sellaiset, ovat neuvotelleet tästä suljettujen ovien takana ja asiaa käsitellään kuin hallinnosta toimenpidettä? Miten tämä on ylipäätään mahdollista? Miksi täällä ei käydä kunnon demokraattista keskustelua? Minulla on monia monia asioita ja ongelmia, jotka liittyvät yleissopimukseen nykymuodossaan ja kommentteja myöskin siihen liittyen, miltä se jatkossa tulee näyttämään ja minkälainen tämä menettelytapa on. Erityisesti komissio viittasi muutamiin asioihin. Mielestäni on aivan älytöntä, että Euroopan parlamentti hyväksyy sen, että tällainen lainsäädäntöhanke menee tällaisessa prosessissa läpi, mistä ei saa mitään tolkkua. Tämä asia ei hoidu vain ainoastaan oikeus, oikeusoppineiden käsittelyn kautta. Tämä vaikuttaa nimittäin kaikkiin kansalaisiin, joten meidän täytyy saada kyllä vielä enemmän infoa asiasta. Ei riitä, että sanotaan, että kuka nyt on vastuussa mistäkin ja kuka allekirjoituksen paperin laittaa. Sitten mitä itse sisältöpuoleen tulee, kyllähän tästä löytyy melko, melkoisen huomattavia asioita erityisesti yleissopimuksesta, mutta myöskin lisäpöytäkirjasta. Ja minulle nyt vain on syntynyt sellainen vaikutelma, että nyt puhumme terrorismin vastaisesta taistelusta ja se kohdistuu vain ainoastaan yhteen henkilöryhmään. Se, että onko rikos yhden henkilön teko vaiko terroristiteko, niin perustuu lähinnä siihen, että kuka on kaiken takana. Jos katsotaan esimerkiksi matkustamisen tarkoitusperää ja oletetaan, että sellainen henkilö joku lähtee Kölniin poliitikkoa murhaamaan, koska hän ei ole Saksan ma- turvapaikkapolitiikan vastainen toiminta. Onko tämä terrorismi vaiko ei? Kyse on demokratian vastaisesta hyökkäyksestä, joten miksi tätä ei pidetä yhden psykiatrisesti epävakaan henkilön rikollisena tekona, mutta jos kyse onkin toisesta uskontoryhmästä peräisin olevasta henkilöstä, niin sitten puhutaankin yksi kaksi yllättäen terrorismista. Ja mitä tulee vierastaistelijan kysymykseen, asia on ollut jo esillä, sitä minä en voi hyväksyä. Nämä henkilöt eivät yleensä ole vierastaistelijoita, vaan Euroopan kansalaisia, joten miksi me vain pidämme kynsinhampaan kiinni tästä termistä. Ja sitten lopuksi vielä seuraavaa. Ilmeisesti kukaan ei korvaansa lotkauta sille, että täällä keskustellaan rikollisoikeudesta ja asiaa käsitellään virkamiesten toimesta Tässähän jäsenvaltioille ja Venäjälle ja Turkin kaltaisille maille luodaan uusia toimintamahdollisuuksia. On, olemmeko tyytyväisiä tällaisten toimivaltuuksien antamisesta Erdoganille ja Putinille? Voiko tämä todellakin olla totta? Does anyone else want to take the floor? Onkohan muita kommentteja? Um, maybe to return to... Voinemme kääntyä taas komission puoleen. Voit antaa jonkinlaiset päätelmät. Kollega Lux, olkaa hyvä. Um, thank you. Kiitos puheenjohtaja, kiitos huomiostanne. Näin nöyränä virkamiehenä toteaisin, että me teemme kyllä parhaamme. Ja kuten jo totesin kahdesta seikasta, niin ehkä olisi hyvä niitä vielä selventää entisestään. Menettely on ollut kiireinen, kuten totesitte. Esitän jo pahoitteluni, siis Mielestäni tilanne oli kyllä meidän vika, ei teidänkään, vaan kansainvälisen kehityskulun vuoksi syntynyt. Kuten jo totesin, tämä on ikään kuin ja Tässä on eri siivuja, lainsäädäntöaloitteita. Euroopan neuvosto on kääntynyt komission puolen, että mietitään puolentoista vuoden takaisiakin päätöksiä. Onko hyödyllistä tarpeen, oikeasuhteista mitä, käyty läpi nämä kolme koitin kiveä 2008 päätöksen osalta. Ja jotta edelleen kriminalisoitaisiin ja jotta meillä olisi syyttäjillä parempia välineitä tai tuomarillakin, kuten kuulit aamupäivällä äh, konferenssissa, joka käsittelee vankilassa tapahtuvaa radikalisoitumista, että voidaan kohdentaa tämä paremmin, käsitellä niitä vierastaistelijoita sitten. YK syyskuisen päätöslauselman jälkeen, Euroopan neuvoston päätöksen jälkeen, he vain päättivät teräaloitteen lisäpöytäkirjasta ja me vain, me nöydät virkamiehet joudumme aika hankalaan jamaan käydä neuvotteluja Strasbourgissa ensinnäkin, ja kuten totesitte, jotenkin pitää framilla meidän arvojamme ja niillä vaikuttaa sisältöä mahdollisimman pitkälle, mutta sitten samaan käydään neuvotteluja valtuuksista täällä Brysselissä. Yleensä saadaan neuvotteluvaltuudet ja sitten valtuuksien mukaan käymme neuvotteluja. Tässä tapauksessa, kun tässä koko aikataulu on kuin teleskooppia, me joudumme tekemään samoin. Samaan aikaan nämä kaksi asiaa. Lopputulos on suhteellisen tyydyttävää jos ei olisi ollenkaan puututtu siihen, niin se olisi johtanut siihen, että ne maat olisivat saaneet enemmän jalansia, jotka eivät ole samaa mieltä arvoistamme. Olimme aika hyvässä asemassa tässä neuvottelun eri vaiheissa ja eri määräyksissä, myös kahdeksassa artikloista ihmisoikeuksissa ja takeista puhtaessa. Minä olen nyt vähän eri mieltä. Minä tulen nyt jo kolmatta kertaa tänne ja komission jäseni on myös kirjoittanut kahteen otteeseen valiokunnalle joka ikisestä vaiheesta tässä on tullut kertomaan parhaan kykymme mukaan, mikä on kantamme, mitä ollaan mieltä menettelystä, sisällöstä ja niin edelleen. Sen verran voi todeta ja toistaan, mitä Euroopan parlamentin oikeuden yksikökin totesi, että sopimusten nojalla parlamentti joutuu antamaan muodollisen suostumuksen ennen ratifiointia. Ei pelkästään niin, että on pyritty tiedottamaan ja helpottamaan keskustelua, vaan 218 artiklan nojalla tässä mennään näissä uuteissa. Ihan lyhyesti saatte vielä palata asiaan, olkaapa hyvä, ihan lyhyesti. Nothing against you, niin ei tämä mikään henkilökohtainen hyökkäys ollut, te edustatte instituutiota, mutta meillä on demokraattiset eri käsitykset. Minun mielestäni se tarkoittaa sitä, ette te yksin vain neuvottele ja kerro meille sitten, mitä on, mistä on neuvoteltu ja sitten me toimimme kumileimasina. Silloin kun puhutaan rikoslainsäädännöstä, niin silloin meidän täytyy julkisesti, demokraattisesti vaikka netin välityksellä seurata keskusteluja. Nyt tässä kyllä mennään aivan väärin eteenpäin, kun nöyrät virkamiehet hyvine aikeineen ilmoittavat minulle, että minun täytyy allekirjoittaa joku asia, jonka te olette neuvotelleet. Sitä en voi hyväksyä. No tästä voidaan vääntää kättä vaikka kuinka pitkään, mutta sisällöstäkin voidaan olla eri mieltä, mutta kyse on myöskin menettelytapa asioista komission jäsen, oikeastaan komission varapuheenjohtaja, joka vastaa perusoikeuksista, mutta myöskin paremmasta lainsäädäntötyöstä. Tämä on kyllä järkyttävän huonon lainsäädäntötyön esimerkki. Milloin viimeksi Timmermans on käynyt täällä? Eiköhän hänen pitäisi nyt vihdoinkin tulla tänne vastaamaan kysymyksiin, erityisesti tämän asian tiimoilta. Eli miten on mahdollista, että komissio on edennyt tämän asian tiimoilta näin? En nyt hyökkää teitä kohtaan, jotka ovat täällä läsnä, koska hän on poliittisesti vastuussa siitä, että asioita on käsitelty tällä tavalla, joten korkea aika, että Timmermans tulee paikalle selittämään tekosiaan. Joten toivoisin, että puheenjohtaja kutsuu Timmermansin tänne kuultavaksemme. Haluatteko vielä palata asiaan vielä siihen liittyen, mitä kollega Inet Felt sanoi? No, olkaapas hyvä. Puheenjohtajavaltion edustaja, olkaa hyvä. Sorry. So please come back, yeah. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Ei sen pidempään, mutta totesin vain sen verran, että todellakin tässä asiassa menettely oli kovin ripeä, mutta nimenomaan neuvotteluvaiheessa, lisäpöytäkirjasta neuvoteltaessa Euroopan neuvostossa Strasburgissa. Siksi Euroopan unioni oli tilanteen edessä, jäsenvaltiot varsinkin, jotka olivat mukana prosessissa – ja sitä paitsi paikan päällä tapahtunut koordinaatio komission kanssa neuvotteluaikana toimi esimerkillisesti. Eli totta kai tässä menettelyllä on pyritty kunnioittamaan ja kaikkia taiteen sääntöjä noudattamaan, koska tässä komissiolla on suurin taakka neuvotteluista. Ja kun katsotaan, miten kaikki sujuin, niin eiköhän tässä demokraattista vastuunkantoakin ole noudatettu jäsenvaltioissa ja eri menettelyssäkin? Sitten vielä sen jälkeisestä menettelystä. Eli kun neuvottelut Strasbourgissa oli saatu päätökseen ja sitten ruvettiin miettimään päätöksen allekirjoittamista, niin siinäkin on noudatettu tavanomaisia menettelyjä. Jos pyrittiin selvennystä, niin tässä vain määriteltiin, mitkä ovat allekirjoittamisen määräykset, eikä enää lisäpöytäkirjasta neuvotella. Kiitos. Okay, um, we all done? Hyvä. No niin, ilmeisesti kaikki sanottu on tullut sanottua. Lopuksi toteaisin, että ymmärrän toki tätä parmalainsäädännön kommenttia, mutta muistuttaisin kaikkia siitä, että me kävimme korkealla tasolla keskusteluja terrorismin vastaisesta taistelusta ja radikalisoitumisesta ja mä käytin aamupäivällä ja puh- puhuin kyllä parlamentin puolesta hyvinkin tasapainoisesti, mutta myöskin näistä palumuuttajista oli puhetta ja lainsäädäntötyöstä tämän asian tiimoilta. Tämä on aika lailla arka aihealue ja tässä kyllä vaaditaan avointa keskustelua. Ehkäpä aamulla jokunen teistä oli paikalla seuraamassa keskustelua. Ymmärrän toki, että avoimuutta on peräänkuulutettava ja täytyy olla hyvinkin tarkkana. Ehkäpä me voisimme parlamentin puolelta määritellä nimetä jonkun esittelijän tätä asiaa käsittelemään, mutta Timmermans voitaisiin kysyä asiaa, mutta siitä on jo pitkä aika, kun hän viimeksi täällä kävi. Kollega Jurova on täällä ensi viikolla mutta me palaamme tähän Timmermans-kysymykseen seuraavassa koordinaattoreiden kokouksessa. Kun keskustelemme paremmasta lainsäädännöstä, samalla voidaan ottaa tämä asia esille. Ja sitten läsnäolokysymykset. On, ymmärrän toki, miten tärkeää olisi, että täällä olisi ihmisiä paikalla. Ja kiitokset komission ja puheenjohtajavaltion edustajille. Näin pääsemmekin esityslistalla seuraavaan kohtaan, kohtaan viisi Euroopan unionin lainvalvontayhteistyö ja koulutusvirasto Europol. Ja tilannekatsaus kolmikantaneuvotteluihin liittyen internetin sisällöstä ilmoittamista, sisällöstä ilmoittamista käsittelevän yksikön asia. Eli katsotaan, mitkä ovat neuvotteluiden tämänhetkiset tilanteet. Esittelijänä toimii kollega Dias de, Mar, de Mera ja hän saakin saman tien puheenvuoron. Hän voi alustaa keskustelua tästä internet-sisällöstä ilmoittamista käsittelevän yksikön toimintaa. Kollega Dias de Mera, olkaa hyvä. Muchas gracias, señor presidente. Pues sí, voy a Kiitoksia, puheenjohtaja. No minäpä kerron valiokunnalle, missä mennään neuvotteluissa kahden muun toimielimen kanssa, neuvoston ja komission kanssa. Aion puhua hyvin lyhykäisesti tästä IRU-yksiköstä, internetsisällöstä ilmoittamista käsittelevästä yksiköstä. Ensinnäkin haluaisin kertoa teille kaikille, että tähän asti meillä on ollut kahdeksan muodollista kolmikantaa kokousta Italian kaudella, kolme, kolme Latvian kaudella ja kaksi tämä Luxemburgin kaudella. Tämän lisäksi me olemme hyvin tehokas, tehokkaita teknisiä tapaamisia, tapaamisia järjestäneet kahdeksan kappaletta. Kiitos kaiken tämän yhteisen työn ja kiitos varjosittelijöiden yksiselitteisen yhteistyön olemme aika paljon saaneet aikaan. Ja ehkä ehkä seitsemän kohtaa on vielä hoidettava pois päiväjärjestyksestä. Yksi. Osin koskee parlamentin valvontaa, 53 artiklaa. Sitten vielä on yksi avoin kysymys, joka liittyy toimitusjohtajan nimeämiseen, 56 artiklaa. Kolmas tavoite on saada aikaan yhteisymmärrys siitä, mitä tulee nykyisin yhteistyösopimuksen 31 artikla. Neljäs asia liittyy parlamentaarisen valvontatyöryhmän jäsenyys hallintoneuvostossa 13, 17 ja 18 artiklat. Viides asia henkilötiedot, jotka ovat peräisin yksityiseltä taholta, 32 artiklaa, ja sitten hallintoneuvosto, 22 artiklaa, ja sitten vielä henkilötietojen käsittelyn tarkoitusperää, 24 artiklaa. Minun tarkoituksenani oli, ja on edelleen, saada neuvottelut päätökseen vielä ennen joulukuun päättymistä ja hyvällä vauhdissa ollaan, mutta tässä on vielä yksi asia yllättäen tullut vastaan, niin siksi olemme täälläkin nyt kuolla. Nimittäin internetsisällöistä ilmoittamista käsittelevä yksikkö, IRU. Kerro vähän taustasta. Terroriiskujen takia alkuvuodesta Euroopan unioni päätti puuttua terrorismiongelmaan ja äärimmäisen väkivallan poistamiseen kokonaisvaltaiselta pohjalta, ottaen huomioon myös Europolin sisällä terrorismivastaisen yksikön ja siellä puolestaan luotiin IRU-yksikkö. Tämä tapahtui heinäkuussa 2015. Ja nyt vähän taustaa tälle. Tässä tapauksessa parlamentti antoi 11. helmikuuta päätöslauselmansa ja sitten siinä todetaan seuraavaa. Siinä parlamentti esitti huolensa, kun internetiä on käytetty viime aikoina terroristijärjestöjen puolella viestintää varten suunnitellen yksi iskuja ja propagandan levittämiseksi. Näin todettiin meidän päätöslauselmassamme. Ja sitten totesimme myös, että hallitusten pitää tehdä työtä lainsäädäntöä täytäntöpantaessa ja vahvistettaessa kansallisyhteiskunnan kanssa yhteistyötä, jotta päästään ilmaisunvapauksen tavoitteeseen joka tilanteessa. Sitäksi Euroopan parlamentti totesi seuraavaa. Siinä tuettiin eurooppalaisen terrorismin torjunnan yksikön luomista Europolissa, jotta sillä olisi enemmän operatiivista valmiutta myös tiedustelutiedon vaihtamista varten. Ja sitten myös naiset herrat. Tu- siis parlamentti totesi näin. Ja mitä sitten neuvosto sanoi? Riian julkilausumassa sisä- ja oikeusministeri totesivat 11. maaliskuuta ja totesivat uudelleen tämän myös heinäkuussa – että luodaan iruyksikkö, jotta voidaan vähentää terrorismin aiheisen aineiston olemassaoloa internetissä, kun sitä niin helposti tarjolla on siellä. Ja nyt sitten komissio puolestaan, kolmas toimielin. Kyse on Euroopan turvallisuusstrategiasta, ja siinäkin viitataan, että luodaan terrorismin torjunnan yksikkö Europoliin. Ja osana tätä keskusta sinne tulisi myös IRU, internet-sisällöstä ilmoittamista käsittelevä yksikkö. Ja sitten sinne kerätään kokemuksia Europolista ja jäsenvaltiosta, joita voitaisiin kerätä teknistä tietoa auttaen jäsenvaltioita yksilöimään ja hävittämään ääriainesta internetissä yhteistyössä alan tahojen kanssa. Ja mitä sitten tässä jatkossa tulee, on minun oma aloitettani. Minä haluaisin ottaa esille sen, että tässä on kolme kriteeriä propagandan määrittelemiseksi. Nopeus, ripeys ja vastustaminen. Jos ajatellaan, miten nopeasti sisältöä liikkuu, niin se näkyy myös erittäin hyvin videossa, joka on jihadis, jihad laulu, 2014 toukokuussa tämä laulu sai 56 miljoonaa katselua kahdessa vuorokaudessa. Ja siellä oli miljoonia twiittejä keskimäärin tunnissa 8000 twiittiä kahden vuorokauden aikana. Ja sitten puhun tästä joustavuudesta miten nopeasti voidaan siirtyä foorumista toiselle ja niitä on vaan hankala paikallistaa. Ja näin ei tiedetä, missä sisältö sijaitsee, kun käytetään useita alustoja, jotta voidaan estää niiden hävittäminen. Ja sitten lopuksi ja sitten vaikenen, ja katsotaan mitä sitten neuvosto ja komissio tekisivät, haluaisin todeta, että tässä mään yllätystekijän takia puheenjohtajavaltio esitti tästä, että keskusteltaisiin jo syyskuussa, mutta minä ja varjasittelijät esittivät paljon epäilyä näiltä osin. Siksi nimenomaisesti olemme pyytäneet SDn pyynnöstä, ja minä voin sitä tukea sitä paitsi, niin me järjestin nopeasti tämän kokouksen nyt. Pyysin lupaa puheenjohtajalta ja, mm, ja tätä varten meillä oli valmistava kokous, koska SD-ryhmä halusi, ja minusta se oli ihan hyvä asia, että käsitellään tätä, kun se niin tärkeää on myös valiokunnassamme. Eli kiitos puheenjohtaja, että hyväksytte tämän ryhmän ehdotuksen, minun ja muiden ehdotuksen. Sitten puheenjohtaja, haluaisimme, että muut toimielimet, jotka nyt ovat läsnä selittäisivät meille tarkemmin irun sisältöä. Ja minä vielä toteaisin, että minä tuen kyllä tämän yksikön perustamista. Minusta vaikuttaa kuitenkin siltä, että neuvoston pitäisi uudelleen miettiä, missä muodossa se luodaan. Toisin sanoen, se täytyy olla yksinkertaisempi, kun tiedetään, mikä on Euroopan oikeusperusta mutta en usko, että tämän tyyppinen asetus voisi noin vain yhtäkkiä luoda lainsäädäntöä näin lailla tavalla, kun se voitaisiin tehdä ehkä toiselta pohjalta. tämä myös Europolin asemaa. Kiitoksia. Thank you very much again. A very, uh... Paljon kiitoksia. että on Tärkeä asia siitä on keskusteltava. Myöskin siitä, mihin kollega Inhete Welt viittasi. Eli IRU-yksikkö on erittäin tärkeä. Se käsittelee hyvin arkaluonteisia asioita. Tähän liittyy monimutkikaita asioita, joten kyllä tätä asiaa täytyy valiokuntatasolla vielä puida. Ennen kuin varsinaiset jäsenet saavat puheenvuoron, niin ehkäpä vielä puheenjohtajavaltiolle ja komissiolle kollega Plain puheenjohtajavaltion puolelta. Anuk Plain, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, arvoisat valiokunnan jäsenet. Minä haluaisin lyhyesti esitellä teille seuraavat näkökannat, jotka liittyvät eh, tähän EUn IRU-yksikköön. Ensinnäkin tämän yksikön taustasta, toiseksi valitsevasta oikeusperustasta sen toiminnalle ja kolmanneksi oikeusperustan puuttumisesta Europol-asetusluonnoksessa. Ensinnäkin, mitä tulee syihin e, Irun luomiselle, haluaisin muistuttaa, kuten esittelijä mainitsi, että vastauksena Pariisin terrorihyökkäyksiin tammikuussa 2015 Eurooppa-neuvosto ja neuvosto kääntyvät Europolin puoleen, jotta se kehittäisi mahdollisuuden seurata sisältöä internetissä, harjoittaa läheistä yhteistyöteollisuuden kanssa, jotta voidaan seurata internetin käyttöä terrorismin ja väkivaltaisten ääriliikkeiden toiminnan kehittämiseen. Sen lisäksi, että on toimia, jotka liittyvät terrorismin torjuntaan, tämä erityisneuvosto, joka pidettiin 23. huhtikuuta 2015, myös muistutti siitä, että Europolin tulisi jäljittää sellaisia internet-sisältöjä ja poistajia, joilla pyritään houkuttelemaan maahanmuuttajia ja pakolaisia, joita näitä salakuljettajat sinne asettavat. Samantapainen kantotta myös siinä, että Euroopalle pitäisi käyttää myöskin terroristi- ja väkivaltaisen äärimmäissisällön vähentämisen internetissä. 11. helmikuuta 2015 päätösosma, joka koski terrorismin torjunnan toimia, Euroopan parlamentti korosti sitä, että terroristisen propagandan levittämistä helpottaa internetin käyttö ja muiden sosiaalisten sosiaalisen, muun sosiaalisen median käyttöjä, että olisi tärkeää puuttua tähän kysymykseen käyttäen Europolin ainutlaatuisia taitoja. Euroopan parlamentti myös ilmaisi tukensa sille, että luodaan terrorismin vastainen foorumi Europolin sisälle. Komission tiedotteessa, joka koski Euroopan turvallisuusagentaa IRU, myös mainittiin osana vaadittuja toimia torjua terrorismia ja estää radikalisoitumista. Komissio ehdotti, että EUn IRU luotaisiin Europolin sisälle heinäkuussa 2015 niin, että lähdetään siis liikkeelle kokemukset, joita on Euroopalle ja jäsenvaltioilla, ja että se voisi toimia tällaisena keskuksena Euroopan unionin kautta jäsenvaltiot osat apua tällaisten sisältöjen havaitsemisesta, ja niin, että se tapahtuisi yhteistyössä teollisuuskumppaneiden kanssa. Haluaisin korostaa sitä, että se tosiasia, että kolme niin Euroopan parlamentti, komissio ja neuvosto ovat ilmaiset toiveensa siitä, että vahvistetaan Euroopan unionin kykyä laittomien sisältöjen torjunnassa internetissä. Ja että tältä pohjalta Europol kehitti eh, tällaisen eh, internetin seuranta mahdollisuuden eh, terrorismin keskuksessaan heinäkuussa tänä vuonna. Tämä projekti käynnistyy kuuden kuukauden pilottihankkeella ja on suunniteltu, että se etenee toimivan kykyyn ensimmäinen tammikuuta 2016 että sitä seuraisi täysi toimintakyky ensimmäinen heinäkuuta 2016. Tämän vetomuksen mukaisesti, että neuvosto, jonka neuvosto on hyväksynyt tehtävän, tehtävänä tässä yksikö ovat se, että se koordinoi ja jakaa identifiointitehtävää, jolla merkitään teollisista ja väki, äärimmäistä väkivaltaista sisältöä yhdessä kumppaneiden kanssa, että toteutetaan ja tuetaan tällaisia viittauksia tällaisen sisältöön nopeasti ja tehokkaasti lähdessä yhteistyössä teollisuuden kanssa. Ja että tuetaan toimivaltaisia viranomaisia siinä, että ne antavat strategisia analyysejä ja operatiivisia analyysejä ja toimia eurooppalaisena erinomaisena keskuksena näitä tehtäviä varten. Mitä tulee tähän toiseen kohtaan? Nykyinen oikeusperusta sille, että IRU voisi toimia – perustuu artiklaan 5 sen kohtaan 2 neuvoston päätöksessä, joka koskee Europolia, jossa todetaan, että Europolin tehtäviin täytyy sisältyä myös tuen antaminen jäsenvaltioille niiden toiminnassa, jossa liittyy tiedon ja kerääminen internetistä, jotta voidaan tukea rikollisten toimintojen havaitsemista – ja joita helpotetaan tai joihin ryhdytään internetiä käyttäen. Sen lisäksi artikla 24, kohta 4 mainitusta, mainitussa neuvoston päätöksessä siinä todetaan, että Europol voi suoraan poistaa tai käsitellä tietoa, mukaan ottuna henkilökohtaisia tietoja, jo lähteistä ovat julkisesti saatavilla, kuten media tai julkiset tiedot tai kaupallisen äh, tiedonkeräjien välittämät tiedot, tietosuojamääräysten mukaisesti, jotka koskevat tätä päätöstä. Tätä pohjalta nykyinen internetin sisältöä koskevat toimet tehdään asiakosaisten teollisuusyhtiön yksityisen kumppaneiden kanssa ja niin, että IRU on nimittänyt, jäsenvaltiot on nimittänyt IRUn kansallisia yhteyspisteitä. Tämä eh, merkitsee sitä, että päätökset, jotka liittyvät näiden tietojen keräämisen toimintaa tehdään vapaaehtoisesti yhteistyössä online-palvelujen tarjoajien kanssa. IRU on tätä kautta jo tehnyt 500 tiedonkeruuta ja yli 90 prosenttia tästä on ollut menestyksekästä ja johtanut siihen, että tietoa on poistettu. Sen on poistanut palvelun tarjoaja. Haluaisin myöskin korostaa sitä, että yhteinen ohjaava elin on tehnyt tarkastuksen käynnin Ieruuhun ja ollut tyytyväinen siihen, miten se on pannut toimeen tehtävään, miten se on toiminut, eikä se ole esittänyt mitään erityisiä huolenaiheita. Siksi on tärkeää todeta, että nykytilanteessa vain kolme jäsenvaltiota on tilanteessa, jossa niillä on samanlaiset kansalliset yksiköt, jotka merkitsevät terrorismiin liittyvää tai poliittisesti äärimmäistä sisältöä, ja siksi EUn IRUn toimintaa pidetään suuressa arvossa jäsenvaltioissa – huomattavana panoksena tällaisen sisältöön vaikutuksen vähentämiseksi. Lopuksi kuitenkin luonnosteltu Europol-asetus ei sisällä samanlaista määräystä Europolin tehtävien joukossa, mikä vastaisi artiklan 5 kohtaa 2 neuvoston päätöksestä. Sen lisäksi artikla 32 ja henkilötietojen vaihto yksityisten osapuolten kanssa kieltää käytännössä henkilökohtaisten tietojen lähettämisen yksityisille tahoille, mitä taas on vaadittu IRUn toiminnan osalta. On tärkeää todeta, että tässä yhteydessä henkilötiedot, jotka lähetetään online-palvelujen tarjoajille, koskee pääasiassa julkisessa saatavilla olevaa tietoa, julkisia profiileja, henkilökohtaisia profiileja tai muita linkkejä. Jos IRUn katsotaan harjoittavan vuoro vaikutusta yhteistyötä yksityisten tahojen kanssa, jolla pyritään porjumaan terrorismia ja väkivaltaisia sisältöjä. Silloin nykyisessä Europolin asetuksessa ei ole määräystä, joka sallisi Europolin ryhtyä tällaiseen toimeen, ja siinä itse asiassa kielletään Europolia lähettämästä tällaista tietoa, tällaisia henkilötietoja yksityisille osapuolille. Muutamia poikkeuksia on, mutta tähän asetusluonnoksen, mutta ne eivät ole soveliaita ajatellen IRUn toimintaa. Tämä merkitsee sitä, että Europolin tehtävä, jota sitä on pyydetty toteuttamaan, sitä Eurooppa ei pysty toteuttamaan ehdotussa uudessa oikeudellisessa puitteessa, paitsi jos tätä, näitä puitteita muutetaan asianmukaisesti. Jotta siis voidaan varmistaa se, että IRU voisi toimia tehokkaasti ja jotta voitaisiin antaa oikeudellinen varmuus ja luonnostella eurooppalaistus sen mukaisesti, miten IRU toimii, on meidän mielestämme välttämätöntä en, ennen kaikkea sisällyttää erityinen tehtävä Europolille tähän asetusluonnokseen, jossa keskitytään sellaisten rikosten torjuntaan, joihin käytetään internettiä ja niin, että kerätään tietoa internetistä. Ja sitten se, että lisätään poikkeus, joka mahdollistaa Europolin ja Irun yhteyksissään yksityisten tahojen kanssa lähettää henkilökohtaista tietoa hyvin tiukasti määrittelyyn ehdoin ja poikkeusolosuhteissa yksityisille osapuolille, jotta voidaan valmistaa asianmukaiset takuut henkilötietojen suojalle. Irun puitteissa on tärkeää määrittää seuraavat suojatoimet ja ehdot. Ensinnäkin, toisin sanoen, tiedon, henkilökohtaisten tietojen siitäminen Irun puitteissa ei olisi tai olisi mahdollista ainoastaan silloin, kun se on ehdottoman välttämätöntä ja kun eräät tietyt lisäehdot on täytetty. Ja tästä syystä puheenjohtajavaltio ehdottaa, että sisällytään uusi määräys artikla 32, se kohtaan 1c, jossa määritellään, että tiedonsiirto on ehdottoman välttämätöntä irun toiminnalle, joka on määritelty artiklan, artiklan 4 kohdassa MN jossa <clears throat> on erityispiirteitä, erityismääräyksiä, jotka koskevat tapauskohtaista menettelyä, ja että mitään perusoikeuksia ja perusvapauksia, jotka koskevat niitä henkilöitä, tiedot koskevat, ei, ei, ei rikota. Paitsi vain jos tämä tiukat ehdot on täytetty, Europol voi pystyä siirtämään henkilökohtaisia tietoja yksityisille osapuolille. Toiseksi, Euroopan tietosuojan valtuutetun täytyisi olla osallisena siinä, miten määritellään täsmällisemmin ne menettelyt, joita käytetään tähän internettietojen tulkintaan. Tämä käsittääkseni selkeyttää tilannetta ja voimme antaa tarvitsemme teidän tukea, jotta europolaistusta muotona tämän mukaisesti, että IRU voi edelleenkin toimia tehokkaasti ja että sen operatiivinen kapasiteetti varmistetaan uuden asetuksen puitteissa. Herra puheenjohtaja, arvoisat valiokunnan jäsenet, kiitoksia siitä, että kuuntelitte puheenvuoroani. Um, kiitoksia. Nyt meillä on valitettavasti kiire. Komissiolle vielä puheenvuoroja muutamalle edustajalle, jotka haluavat osallistua keskusteluun ja sitten vielä puheenvuoro kollega Tiesten Meralle. Kollega Dimitri komission puolelta, olkaapa hyvä you want to indicate? Yeah. If you could just be succinct, please. Lyhyesti ja ytimekkäästi. Teidän ytimekkään puheenvuoron jälkeen sitten varsinaisen jäsenille puheenvuoro, olkaa hyvä. Kiitoksia herra puheenjohtaja, teen kaikkeni, jotta voi toimia toiveitteiden mukaisesti. Tilannetta helpottaa se, että kollega Diasten Meeraa ja puheenjohtajavaltio esittävät jo aika lailla kattavasti kommentteja tähän aiheeseen liittyen ja syihin, miksi on päädytty IRU-yksikön käyttöön. Ja aika lailla yksityiskohtaisesti kertoivat myöskin tämän hankkeen taustoista. Erityiskiitos kuuluu esittelijän Diaste Meeralle siitä, että hän viittasi myöskin Euroopan turvallisuusagendaan. Vielä yksi lisää tieto taustoihin liittyen. Sen lisäksi, mitä kollegat täällä jo totesivat, täällä on keskeinen merkitys tässä yhteydessä, eli viimeisin parlamentin päätöslauselma Euroopan turvallisuusagendaan liittyen. Eli 9. heinäkuuta hyväksytty päätöslauselma. Siinä parlamentti seikkaperäisesti katsoo iruasiaa ja toteaa, että meidän pitäisi ottaa rohkeampia toimia käyttöön radikalisoituneen ideologian leviämisen estämiseksi. Me olemme erittäin tyytyväisiä siihen siis parlamentti, että Europoliin linkitetäisiin IRU-yksikkö, jotta jäsenvaltiot voisivat tunnistaa äärimateriaalia netistä ja poistaa sen yhteistyössä sektorin toimijoiden kanssa. Täällä on aika lailla vakuuttavasti jo todettukin, miksi tällainen yksikkö olisi tarpeen ja millä tavalla siitä voisi olla hyötyä. Eli sen pidemmittä puheitta yritys tekee päätöksen, mutta ne tekevät päätöksiä, jotka ovat subjektiivisia, niiden itsensä tekemiä. Eli nämä yli 500 päätöstä ovat juuri tällaisia. Siirto tietenkin tapahtuu monin erinäisin syin, mutta meidän täytyy muistaa, miten yritykset toimivat. Ja tämä onkin aika lailla arkaluontoinen ja hankala kysymys. Sofi, hyvinkin nopeasti, jos saa pyytää. No kun vastasit siitä, että esittely hoitakoot, minä vain totean, että ei tämä nyt kuulu parlamentin reviirille eikä neuvostonkaan tontille käydä neuvottelua. Ei sitä näin vaan hoitaa, että varjostelijat tai esittelijät noin vain päättävät tästä mitään jos ei se ollut alkuperäisissä valtuutuksissakaan. Ei sitä näin voi ottaa käyttöön, ei neuvottelijat siitä päätä. When the rapporteur has already given his recommendation. Esittelijä on antanut asiasta jo suosituksen, mutta kollega Dias de Meira voisi kertoa siitä, mitä voitaisiin tehdä. Hän ei ole vielä kertonut, että mitä jatkossa pitäisi tehdä. Joten voisitteko kertoa, mitä pitäisi jatkossa tehdä? Pues. No niin, puheenjohtaja. No samaa suuntaa tähänkin asti. Eli nyt on kyse siitä, että tarvitaan läpinäkyvyyttä ja keskustelua, kun nyt käsillä on yhtäkkiä putkahtanut ehdotus, jota parlamentti on nyt tarkastelemaan osana asetusta. Sofi, kyllä, ajatus on sinusta hyvä, mutta sinä sanoit, että tarvitaan konkreettinen ehdotus komissiolta. Minulla on se tässä. Kaikkien poliittisten ryhmien edustajat ovat saaneet tämän ehdotuksen, jotka ovat ryhmänsä neljä sivua ehdotusta omine konkreettisine artikloineen, ne muutoksineen, joista neuvosto pitkälti puhui, enkä nyt niitä ruveta toistamaan. Kyllä tässä on ehdotus olemassa. Ja kaikki varustettelijat sen tuntevat hyvin ja kaikki poliittiset ryhmät. Ja me teemme niin, että pidämme hyvän ajatuksena SD-ryhmän Joosefin ajatusta, että täällä valiokunnassa keskustellaan siitä ja nyt niin teemme. Tässä kokouksessa. Ja nyt sitten muuta tulee perään. Ehkä varjoesitelloni kesken. Katsotaan, miten se otetaan vastaan. Mutta kyllä meillä ehdotus on muotoiltu jo. En tiedä, on, onko se sitten riittävän pitkä tai riittävän yksityiskohtainen, niin että voidaan antaa oikeusvarmuutta riittävästi, jota Eurooppa tarvitsee voidakseen toimia näissä kolmessa vaiheessa, varsinkin loppuvaiheessa, kuten tiedätte. Me olemme nyt operatiivisessa vaiheessa, sitten tulee täysi vaihe ensi vuoden heinäkuusta alkaen, mutta tammikuussa ensi vuonna alkaa vielä yksi vaihe, mutta sitten täysimittaisesti ensi vuoden heinäkuusta alkaen, mutta Euroopan tarvitsee oikeudelliset välineet – osana omaa asetustaan, jotta voisi noudattaa tässä laillisuusperiaatettakin. Kiitos neuvostolle ja komissiolle ja keskustelu jatkuu. Sophie, we have to move on. We have to... Sophie, nyt meidän on kyllä jatkettava. Niin, minusta tämä ei ole hyväksyttävää. Jos on uusi esitys, hyvä, hyvä niin, mutta ei riitä, että vain käydään avointa keskustelua täällä ja sitten sanotaan, että tämä nyt riittää ja tätä kautta se voidaan sitten sisällyttää neuvottelun valtuutuksen. Ei, siinä tapauksessa pitäisi olla erillinen mietintö ja päätös tässä valiokunnassa siitä mahdollisuudesta, että tätä voidaan tarkistaa, että siihen tarkistukseen tällä tavoin demokratia toimii. Muuten tulemme sanomaan ei koko ehdotukselle. Me emme voi ottaa tämän tyyppisiä elementtejä jotenkin vain takaoven kautta sisään. No Diestemera vielä sitten jatkamme. Ihan lyhyesti kollega Diestemera. Nadie. No katsotaanpa nyt. Ei kukaan tässä kyökin kautta mitään ehdotusta tuota. Kaikki tuntevat tämän hyvin. Ja minä nyt ensin siis haluan tässä läpinäkyvyyttä, kun meillä on normaali lainsäädäntöjärjestys ja, ja nyt tehdään se, minkä voi tehdä. Että jos ajatellaan keskusteluja ja käsittelyä, kolmikanta, neuvotteluja, ja on jotain yksityiskohtia tai jotain uusia aloitteita tai jotain muutosta johonkin artiklaan, niin neuvoston ja komission velvollisuus on esittää se sitten, ja nyt on esittänyt. Ja, ja se on esittänyt aivan läpinäkyvästi, ja siksi halusimme käydä keskustelua, ei pelkästään neuvotteluissa, vaan valiokunnassa. Ja tämä koskee mitä tahansa lainsäädäntöhanketta, ihan mitä tahansa. Koko käsittelyn vaiheiden aikana muutoksineen päivineen. Kuka sitten tekee muutoksia? Komissio, esittelijä, neuvosto ja näin on toimittu tässäkin keskustelussa. Ei tässä mitenkään väkisin tarjota kenellekään mitään, eikä tässä todellakaan kyökin kautta tuoda näin tärkeitä asioita tähän. Me olemme avoimesti keskustelleet, ihan avoimesti. We have to, we have to draw the line, but thank johonkin se raja on vedettävä ja lopetettava keskustelu. Kommentit on huomioitu, no niin, arvon kollegat. Jolle johtopäätöstä siitä, miten tämä käsitellään. Toimitaan esittelijän ohjeistuksen pohjalta. Me hyväksymme lainsäädäntöä takaoven kautta. Hyvä on, siitä vaan. Tulen sitten muodollisesti, muodollisesti protestoimaan tätä vastaan. No niin, seuraavaan asiaan, eli kohti digitaalisia sisämarkkinoita kollega Boni on esitteli, valmistelija ja hän esittelee tämän luonnoksensa digitaalisten sisämarkkinoiden toimenpidepakettiin liittyen. Olkaapas hyvä, edustaja Boni. To present. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Mielelläni esittelen teille nyt luonnokseni kohti digitaalisen sisämarkkinoiden toimenpidepaketteja. Korostan ensinnäkin sitä, että kaikki ehdotukset ja aloitteet, jotka liittyvät digitaalisten sisämarkkinoiden strategiaan, niin ne pitää valmistella huomioiden tietosuojalainsäädäntömääräykset. Haluaisin korostaa tietosuojaan liittyen, että se on luottamuksen pohja ja siksipä sitä tarvitaan, jos halutaan, että digitaaliset sisämarkkinat kasvavat. Meidän on luotava sellainen yritysympäristö, jotta ne voivat kasvaa, koska se on keskeinen merkitys talouden kanssa. Ja mitä tulee tasapainon hakemiseen, niin se on sellainen vaatimus, jota pitää peräänkuuluttaa ja minä olen yrittänyt huomioida sen omassa lausunnossani. Tällä en tarkoita sitä, että me voimme tässä vesittää talouden sanelemana perusoikeuksia, vaan tarkoitan sitä, että perusoikeuksia vaalitaan ja samilla, samalla varmistetaan, varmistetaan, että digitaalinen kehitys on mahdollinen. Toivoisinkin, että me käytettäisiin harmonisoitua lähestymistapaa, kun yritetään taistella kyberrikollisuutta vastaan. Minä uskon, että internetturvallisuutta pitäisi tarkastella kolmesta eri näkökulmasta katsottuna. Meidän täytyy suojella kriittistä infrastruktuuria ja verkostoa. Yhtä lailla lainvalvontaviranomaisilla pitää olla mahdollisuus taistella kyberrikollisuutta vastaan ja antaa mahdollisuus tietojen käyttöön rikollisuuden vastaiseen taisteluun online-maailmassa ja sen ulkopuolella. Kyberrikollisuus pitäisi rinnastaa kaikkeen muuhun rikollisuuteen. Se on tarpeen ottaa huomioon nämä kolme näkökulmaa, eli että meillä on turvallinen verkosto, käsitellään kyberrikollisuutta ja internetiä ei käytetä todellisen maailman, reaalimaailman rikollisuuden toteuttamiseen. Mitä tulee laittomaan sisältöön, niin olen korostanut sitä, että on otettava käyttöön sellaisia toimenpiteitä, jotka huomioivat perusoikeudet, kuten tiedon saaminen ja tiedon välittämisoikeus. Mutta live-valiokunnassa käsittelemme myöskin laitonta sisältöä, joka on nettimaailmassa, eli nettipornografia. Tärkeää on valistustyö ja tiedon lisääminen ja kaikkien sidosryhmien välinen yhteistyö. Tärkeänä on talouden kannalta, että tieto on saatavilla, mutta yhtä lailla meidän täytyy muistaa, että meidän on antava mahdollisuus tiedon välittämiseen ottaen huomioon tietosuojamääräykset. Minä uskon, että tämä tasapaino tekijä on keskeisellä sijalla. Tiedon välittämisellä on keskeinen rooli, eli minkälainen merkitys tiedolla ja tiedonjaolla on taloudessa, ja sitten täytyy katsoa myöskin, kenelle mitkäkin tiedot kuuluvat. Alusta lähteen pitää lähteä siitä, että toimitaan turvallisesti ja tietosuojaa vaalien. Tämä on erittäin tärkeässä asemassa. Teknologiaa kehitettäessä tämä pitää huomioida. Eli meidän täytyy varmistaa, että tiedot ovat heti kättelyssä turvattuja ja turvallisia. Minä korostan lausunnossa, että kaikki tiedot, joita käsitellään eri yhteyksissä, niin niihin sovelletaan tietosuoja, lainsäädäntöä ja yhteisiä määriteltyjä standardeja. Samaisia standardeja on käytettävä kaikissa ratkaisumalleissa, joita, jotka liittyvät muun muassa sähköisen hallintoon ja demokratian, demokraattiseen toimintaan. Meidän täytyy varmistaa, että me huomioimme juuri tietojen suojakysymykset, erityisesti silloin kun teemme yhteistyötä kolmansien maiden kanssa, erityisesti siinä valossa, mitä tuomioistuin on sanonut Safe Harbor-päätöksessään. Me olemme varjoesittelijätasolla viime viikolla keskustelleet asiasta ja aiomme jatkaa tätä työtä. Tarkoituksena on äänestää tästä asiasta ITRE- ja IMKO-valiokunnan työn tahdissa varmistaen, että loppumietinnössä meidän kannanottomme huomioidaan. Tämä on erittäin tärkeää silloin, kun meillä ei ole yksinomaista toimivaltuutta e, hallintoon ja yhteistyö kolmansien maiden kanssa ovat tällaisia asioita, asiakokonaisuuksia. Maanantai 26.10. kello 12 mennessä tarkistukset on jätettävä. Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia herra Buuni. Tässä käytetään artikla 53 ja 54. Esi- varjoesittelijä Kirkhope on paikalla. Kaksi minuuttia, jos sopii, äänestykset painavat päälle. Olkaapa hyvä. Mm, Aivan hyvin nopea puheenjohtaja. pressed it again. Can you hear me now? Well, that's taken all my time up now. Tähän minun aikani nyt sitten taisi mennäkin. No niin, no niin, nyt sen ole päällä. Mitähän tässä nyt on vialla? Ehkä haluat käyttää jotain toista mikrofonia. On okay. Se näyttää toimia, että kaikki on ne hyvin. No niin, niin puheen, haluaisin vain sanoa, että tuen kovasti Bonia. Minusta tämä on erittäin äh, kattava ja tärkeä ja merkittävä äh, asia, koska lähes kaikki, mitä me tarkastelemme tässä parlamentissa, sitä kaikkea tämä, siihen kaikkeen tämä tulee vaikuttamaan. En nyt ole mitenkään käyttää erityisemmin aikaa tähän, koska kuten sanottu, olen tyytyväinen siihen, miten tasapaino on löydetty, miten Boni on löytänyt sen kansallisvapauksien ja kuitenkin äh, äh, sen osalta, miten on tartuttava innovaatioihin ja miten yritykset ja ihmiset Euroopassa voivat olla turvassa, mutta että on kuitenkin mahdollisuuksia kilpailuun maailmanlaajuisesti. Tämä kilpailu etenee todella nopeasti. Meidän pitää olla resursseja, luoda lisää työpaikkoja tulevaisuudessa Euroopassa. Ja Euroopan yritysten ja innovaatioiden kannalta tämä on niitä suureksi avuksi. Ja tässä käsitellään hyvin tärkeitä kysymyksiä, kuten sitä, miten tarkastellaan sitä, miten innovaatiot ja teknologia, miten ne pitää olla enemmän ihmisten saatavilla, jotka ovat vammaisia. Se pitää olla myöskin sellaisten ihmisten käytettävissä, eh, jotka haluavat suojella lapsia sen sijaan, että sitä käyttäisiin lasten hyväksikäyttöön. Tätähän rikolliset valitettavasti tekevät, ja mitä myöskin voidaan sieltä, että kyberrikollisuus on jotakin sellaista, mikä pysyy aina prioriteettina silloin, kun me tarkastelemme eri innovaatioita ja niiden toimeenpanoa. Tarvitsemme voimakkaampia toimia kyberrikollisuutta vastaan. Ja haluan vielä sanoa, tarvitsemme nopeaa, nopeita toimia tietosuojapuitteista. Haluamme voimakkaamman Safe Harbor-sopimuksen. Ja minusta ajattelen kansainvälisiä normeja. Meidän Euroopassa täytyy olla johtavia että pyrimme nimenomaan ajamaan tätä lähestymistapaa, josta herra Boni puhuu, niin silloin meillä todellakin on mahdollisuuksia saada hyötyä ja huolehtia siitä, että Eurooppa on johtoasemassa ja että me pystymme suojelemaan kansalaisia samaan kuitenkin avaten heille suuria mahdollisuuksia. Coelho, Kiitoksia seuraavana edustaja Koelio. Eh, Kiitos. Puheenjohtaja, ensinnäkin minä kiittäisin Mikhail Bonin tekemästä erinomaisesta työstä. Olen esitelläksä samaa mieltä, mutta minä muutaman seikan lisäisin, neljä kaikkiaan. Ensinnäkin korostaisin perusoikeuksia. Se on yksi suurimmista haasteita näinä aikoina. Euroopassa on tärkeää toimia puolustaen niitä. Kuitenkin pitää mielessä, että perusoikeuksien yksityisyyden suoja voi auttaa myös digitaalisia sisämarkkinoita. Sitä paitsi näitä sääntöjä ei voi tarkastella vain niin, että ikään kuin niitä meidän rajojemme sisällä sovellettaisiin. Digitaalinen maailma on yhä rajattomampi, eikä pidä unohtaa sitä Euroopassakaan. Kun me pyrimme kehittelemään omia sisämarkkinoitamme, meidän täytyy tehdä työtä myös kumppaneittemme kanssa. Amerikan Yhdysvaltojen kanssa ennen kaikkea, kuten Euroopan tuomioistuimen Safe Harbor-tuomio osoittaa. Kolmanneksi mitä enemmän me turvaudumme digitaaliseen, sitä enemmän meidän täytyy miettiä myös verkkojemme turvallisuutta, henkilötietojen turvaa, mutta myös internetissä voidaan vanhaa rikollisuuttakin edistää. Meidän täytyy miettiä verkkoturvallisuutta yhä enemmän. Kansalaisten täytyy tajuta se paremmin, että meillä olisi välineitä myös muuttua radikaalin sisältöön. Neljänneksi ja viimeiseksi sähköinen hallinto on yksi tärkeä kysymys ei ole pelkästään hyvä sitä viedä eteenpäin taloudellisten toimijoiden ja viranomaisten kanssa, ja, mutta digitalisoiminen voi myös kohentaa demokratioiden tilaa. Niinpä puheenjohtaja vielä toteaisin, että Mikhail Bonin valmistama lausunto on laadukas, ja jos vain mahdollista, niin voin tehdä muutaman tarkistuksenkin. Kiitos. Thank you very much to both of you. So deadline... Paljon kiitoksia teille. 26. lokakuuta on siis määräaika ja pyytäisin lyhyttä kommenttia komission puolelta. Karen Roth, eipä sittenkään, joku muu on täällä komissiota edustamassa. Olkaapa syvä. From the commission, uh, Ei mitään sen kummempaa lisättävää, että kolmikanta neuvottelut ovat tältä osin käynnissä. Ähm. Niin kuten sanotte, tämä on melkoinen asiakirja Nivaska, joten tärkeää tietoa olemme saaneet molemmilta puhujilta. Kiitokset kollega Bonilta, Bonille näistä tärkeistä tiedoista. Haluatteko sanoa vielä jotain? Käänneen. Ihan vaan kiitos. Todellakin varjoesittelijöiden tapaamisten myötä saatiin hyvää tulosta aikaan ja tämä on nyt vasta luonnos. Haluan nyt sitten tarkistuksia, koska haluamme laatia valiokunnan puolesta lausunnon täydentäen myös tätä meidän digitaalista strategiaa. Minä pyydän asiasta vastaavaa henkilöä tätä vielä tarkastelemaan tarkistuksen osalta. Oikein paljon kiitoksia kollega Boni ja muille, jotka osallistuvat keskusteluun. Näin pääsemme esityslistalla kohtaan seitsemän. Eli Välimeren tilanne ja tarve kokonaisvaltaiselle EUn lähestymistavalle muutos, muuttoliikkeeseen. Kollega Metsolat ja Kienge ovat yhteisesittelijöinä tästä vastuussa. Ovatko molemmat paikalla? Kollega Metsola on siis tulossa. No alustuksenomaisesti voin sanoa, että nyt katsomme uusinta työskentelyasiakirjaa, jossa käsitellään rikollisen salakuljetuksen, ihmiskaupan ja laittomien maahanmuuttajien työvoiman hyödyntämisen torjumista. Strategisessa valiokunta-aloitteessa tekstissä vaaditaan holistista lähestymistapaa ja tähän liittyen esittelijät esittelevät oman työskentelyasiakirjan. Tämä on nyt on päivän polttava aihe, sillä 18. lokakuuta oli ihmiskaupan torjunnan teemapäivä ja nyt toivoisinkin, että yhteisesittelijät alustaisivat keskustelua. Kollega Kienke voisi vaikka aloittaa, olkapa hyvä. Grazie, grazie presidente. E... Kiitos puheenjohtaja. Tämä asiakirja on tehty tehty yhteistyön pohjalta. Eli varmaan kollegakin käsittelee useita kohtia. Minäkin olen kantanut korteni kekoon tähän yhteisen asiakirjaan. Ensinnäkin katsotaan, mikä tässä olisi hyödyllistä, kun ajatellaan tämän asiakirjan sisältöä ja mitä kohtia voitaisiin vielä vahvistaa. Ensinnäkin ajatuksena on, että me teemme yhteistyötä ja välitämme eri käsitysten välillä. Tässä on toimittu siten, että kompromissi olisi tässä se johtotähti, vaikka ei välttämättä kaikesta olla yhtä mieltä. Tässä on kahdeksan eri asiakirjaa mukana, Ja tämä on perustana sitten muille lausunnoille. Tässä viittaan myös pelastustoimiin ja myös lailliseen muuttoliikkeeseen. Kaikkia on käsitelty tässä työasiakirjassa. No sitten asiakirjan rakenteesta muutama sana. Olen pahoillani, mitä äsken totesin, että halutaan joitakin kohtia tähdentää tässä puheenvuorossa, mutta ihan varmasti kollegani puolestaan voi tuoda esille jotain muuta. Ennen kaikkea johdannossa olemme pyrkineet määrittämään, mikä, mikä tässä taustalla on salakuljetuksessa, ihmiskaupassa ja niin edelleen. Usein käsitetään, käs, käytetään väärin. Siinä otetaan esille myös seuraukset, mitä vaikutuksia tällä on esimerkiksi rikosoikeuteen. Olennaista tässä on, ja sitä me olemme hyvin korostaneetkin tässä nimenomaan, että kyse on rikoksista, joille on pantava seuraamuksia. Mitä tulee sitten ihmiskaupan ja salakuljetukseen, niin olemme seitsemän aluetta ottaneet esille, jos Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden pitäisi keskittyä ponnisteluissaan ja löytää asianmukaisia vastauksia. Ensinnäkin pitäisi virastojen roolia vahvistaa, varsinkin tutkinnassa vaihtaa ja analysoida tietoja. Ja sitten toiseksi korostamme, mikä merkitys on operaatioilla. Esimerkiksi eh, Sofia-operaatiolla, joka on siis jo operatiivisessa vaiheessaan, paitsi että pyritään torjumaan ihmiskauppaa, niin ihmiskauppa ja salakuljetus sisältää myös pelastamista, eli ihmishenkien pelastamista. Totta kai torjunnassa huomioimme valistuskampanjat, joita komissio on käynnistänyt, ja niitä on käynnissä jossakin Afrikan maissakin. Ehdotamme, että voitaisiin jotenkin analysoida, miten kampanjat ovat toteutuneet, mitä tuloksia on saavutettu, ennen kuin otetaan kantaa uusiin kampanjoihin ja aloitteisiin. Mitkä ovat perussyyt maahanmuutto ilmiössä? Mitä ennaltaehkäiseviä toimia voitaisiin ajalta. Siinä ei pelkästään voida rajata tai ehkäistä ilmiötä. Me tiedämme, että tätä ei ole riittävästi huomioitu. Ja tästä on oma työasiakirja olemassa tämän teeman käsittelemiseksi. Sitten mitä tulee palauttamiseen, paitsi että jokaisella on oma käsityksensä, niin me olemme suositelleet, että aina maa- palautuspolitiikassa pitäisi kunnioittaa täysin mittaisesti pakolaisten ja maahanmuuttajien perusoikeuksia niin, että myös käsitellään asianmukaisesti kaikki turvapaikkapyynnöt ja niin, että on myös valitusmahdollisuuksia. Tämän lisäksi me olemme ottaneet esineet yhteistyön alku- ja kauttakulkumaiden kanssa niin, että kaikkien maiden pitäisi allekirjoittaa yleissopimus, jonka YK on laatinut rajat ylittävästä rikollisuudesta. Me olemme halunneet lisätä myös tehokkuutta rikosoikeudellisessa toimissa pitäen selvänä eroon kuitenkin, kuka hyödyntää ihmisiä ja kuka sitten puolestaan antaa humanitaarista apua. Ja sitten oma luku on osoitettu myös siihen, miten työvoima on hyödynnetty. Tämä kaikki koskee paljon maahanmuuttajia. Jos usein ollaan noidan kehässä, johon tämä on torjuttava kaikin mahdollisen keinoinen, myös oikeudellisissa puitteissa, jotka on tarkkaan määritelty Euroopan unionin tasolla. Siksi meidän mielestä tämä asiakirja on erittäin tärkeä. Myös kompromissin hyväksi tehdyt neuvottelut eivät olleet helppoja, koska siellä oli paljon hyvin erilaisia käsityksiä. Tämä asiakirja on kuitenkin yhteistyön tulosta ja esitetty erilaisia näkemyksiä. Thank Cecil. Um, Kiitokset sinulle, Cecil. Kollega Metsola on tulossa, joten hän saa puheenvuoron, kun hän saapuu paikalle. Jotta keskustelu jatkuu, meillä on kiire äänestyksiin, joten toivoisin, että varjoesittelijät voisivat kantaa kortensa kekoon ihan lyhyesti, jos saan pyytää. Aika on puoli viiteen asti. Kollega Stevens ensimmäisenä, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos puheenjohtaja, kiitos Rova Kienge hyvin perinpohjaisesta työstä. Tämä on ollut todella kovaa työtä tällä kertaa, koska minä vasta nyt sain tutustua työasiakirjaan viisi minuuttia sitten, että minun on hyvin vaikea työskennellä sen parissa tällä hetkellä. Enkä nyt pysty varjoisille antamaan oikein minkälaista kantaa asiaa. Tällä tavalla on hyvin vaikea toimia, eikä tämä ole kovinkaan vakavan tuntuinen tapa työskennellä. Tiedän, että olette nyt kovasti työtä asiakirjan valmistelussa, mutta minä koen, että en pysty vastaamaan kysymyksiin, joten pyytäisin, että luotaisiin sellainen työskentelytapa, jolla minä voisin tehokkaammin tehdä omaa työtäni ja saisin asiakirjat käyttää puheenvuoron, Rovan Metsälän puheenvuoron jälkeen, olisi myöskin tietää, miksi sain tämän asiakirjan vasta näin äskettäin. Minä mitään ole tyytyväinen tähän. Uh, with your permission, uh... Jos sallit. Niin. Roberta, niin. tulit juuri paikalle. Ehditkö hengähtää? Nyt voit saada puheenvuoron yhteisesittelijän ominaisuudessa ennen kuin varsinaiset edustajat saavat puheenvuoron. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Käsittelin toista asiakirjaa toisessa kokouksessa. Niin tämä Helkan kysymys, se on ihan perusteltu. Minäkin kysyisin samaan hänen tilanteensa, mutta tämä on yksi kinkkisimmistä kysymyksistä, joita olemme neuvotelleet. Tähän meni melko lailla aikaa. Me ja neuvonantajamme päätimme neuvottelut ja työnteon vasta puolisen tuntia sitten. Se on fakta. Minä, Cecilia ja muut olemme pyrkineet löytämään yhteisen sävelen ja haluaisinkin kiittää yhteisesittelijää hänen ponnisteluistaan saada tämä paketti kasaan. Tämä on kiistata hankala asia ja tulee säilymään sellaisena ihan viime metreille asti mutta meidän täytyy muistaa, että näkemykset kaikkien lukien osalta poikkeavat toisistaan, varsinkin tämän osalta, mutta meidän täytyy vain katsoa, että me löydämme sellaisen ratkaisun aikaiseksi, joka on tasapainoinen. Mutta se ei ole mikään helppo työ, mutta jotenkin me vain onnistuimme tässä. Käyn ihan nopeasti loppuun läpi, se silti tämän jo teki, mutta mielestäni on ihan paikallaan, että otan esille joitakin asioita uudemman kerran. Tämä on jaettu useampiin lukuihin, joissa käsitellään kaikkien asioiden eri näkökulmia. Me ymmärrämme toki, että tämä komission hotspot ehdotus niin kauhealta kuin tämä kuulostaa, niin on hyvä, että se on esitetty. Mielestäni olisi paikallaan, että tämä otetaan mahdollisimman nopeasti käyttöön ja että parlamenteille kerrotaan asian etenemisestä. Mitä tulee sitten EASO, Frontex, Europol ja Eurojust-virastojen rooliin. Niiden pitää tehdä tiivistä yhteistyötä keskenään ja heillä pitää olla tarvittavat resurssit käytössään, jotta he voivat tehdä heille annetut työt. Asiakirjassa viitataan myöskin EUNAFOR MED, eli operaatio Sofia, joka toimii Välimeren alueella ja korostamme uudemman kerran, että tämän avulla voidaan taistella rikollisverkostoja vastaan ja samalla selkeästi sanomme, että kaiken A ja O on ihmishenkien pelastaminen. Ja mitä tulee sitten valistuskampanjoihin kolmannessa maissa, niin ymmärrämme toki minkälaisia rajoituksia on olemassa ja meidän täytyy katsoa, miten ne voivat käytännössä toimia. Mutta silloin kun toimitaan, niin meidän täytyy varmistaa, että kerrotaan, mitä kriteereitä käytetään, kun suojelun taso määritellään. Se saa ehkä jotkut sitten harkitsemaan matkalle lähtemistä toisin. Ne, jotka eivät voi saada suojelua Euroopassa, heidät pitää turvallisesti voida polauttaa maihinsa. Tämän pitäisi olla yhteisen turvapaikkajärjestelmän lähtökohta. Se on kaiken A ja O. Mutta se periaate, että jokaisella ihmisellä on oikeus tapauskohtaiseen hakemuksen käsittelyyn. Se on asia, josta pidämme hapain kiinni. Me olemme tarkastelleet myöskin komission turvallisten alkuperämaiden luetteloa. Se on ihan hyvä periaate. Näin voidaan varmistaa, että sellaiset henkilöt, jotka eivät suojelua pääse nauttimaan, niin voidaan palauttaa. Mitä tulee palauttamiseen, niin on tietenkin äh, selvää, että Euroopassa ei voida tällaista laitonta toimintaa hyväksyä. Kaikki toimenpiteet, jotka hyväksytään, niin niissä pitää ottaa huomioon myöskin muuttoliikkeen varsinaiset syyt. Ihmiset lähtevät matkalle jatkossakin, joten meidän täytyy katsoa myöskin pidemmälle tulevaisuuteen. Yhtä lailla meidän täytyy tehdä tiivistä yhteistyötä kolmansien maiden kanssa, jotta he antavat myöskin ihmisille eli mahdollisuuksia ja taistellaan laitonta maahanmuuttoa vastaan. Tarkoituksena on perustaa yhteinen strategia, jotta voidaan varmistaa, että ne, jotka todellakin kaipaavat mm, turvaa, niin myöskin sitä saavat. Meidän täytyy myöskin varmistaa, että kolmansissa maissa lainvalvontaviranomaisilla on paremmat toimintamahdollisuudet. Euroopassa pitäisi toimia valikoivuuden pohjalta. Me haluamme, että kaikki toimijat tästä hyötyvät rikollislainsäädäntöä pitää soveltaa ja uhreja täytyy suojella. Meidän pitää antaa mahdollisuus tarjota ihmisille suojaa silloin, kun taistellaan laittomia toimijoita vastaan. Tähän liittyen olemme kuulleet erilaisista järjestöistä, kuten Moasista, jotka pelastavat ihmisiä, joten me korostamme sitä, että ne, jotka tarjoavat humanitaarista apua ihmisille, niin heidän toiminnasta ei pitäisi riko, kriminalisoida. Tämä pitää huomioida EU-ssa. Ja lopuksi todettakoon, että täällä käsitellään myöskin ihmisten hyväksikäyttöä työmarkkinoilla. Me olemme esittäneet hyvinkin tiukkoja ehdotuksia tähän liittyen. Kyse on siitä, että me teemme yhteistyötä ja pyrimme välttämään, että ihmisiä käytetään työmarkkinoilla hyväksi ja että toimitaan tehokkaasti, taistellaan hyväksikäyttäjiä vastaan ja samalla suojellaan uhreja. Oikein paljon kiitoksia ja pyydän vielä kerran anteeksi, että asiakirja esitettiin näin myöhemmässä vaiheessa teidän käyttöön ja toivottavasti tästä voidaan keskustella vielä tänään tai tuonnempana. Kiitoksia. Thank you very much, Roberta. Oikein paljon kiitoksia sinulle, Roberta. Hyvät kollegat, puhujaluetteloon liittyen toteaisin, että kyse oli kaikista varjoesittelyistä, ei niistä, jotka olivat täällä läsnä. Seuraavana kollega Ignacio Cora saa puheenvuoron. Olepa hyvä. Grazie, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Metsolan ja Kengin esittämä asiakirja tuli vajaa puoli tuntia sitten ja on ihan mahdotonta ollut paneutua siihen sen seikkaperäisemmin, niin että voitaisiin nyt sitä keskustella. Mutta tässä nyt kymmenen minuuttia käytiin sen selailuun. Totta kai siellä on paljon asioita, joista on jo keskusteltukin ja joista olemme hyvin paljon samaa mieltä. Jotain tässä vielä on ymmärrettävä se, että näitä hotspotteja tuetaan täysin rinnoille. Se täytyy nyt vielä selvittää, koska emme ihan tarkkaan tiedä, mihin näitä järjestelykeskuksia käytetään, eli tässä muuteta säännöstöä. Siellä tehdään ensimmäinen tunnistaminen, esimerkiksi Italiassa näin on tehty. Me olemme useaan otteeseen niille käyneetkin, mutta sen perusteella, mitä täällä on todettu, niin meidän pitäisi jotenkin kaikki tunnistamaan kahdessa vuorokaudessa – tai kolmessa vuorokaudessa. Sehän on ihan mahdotonta se. Jos Dublin kolmosesta päätäisiin eroon ja jos todellakin saataisiin aikaan kunnon siirtojärjestelmä Euroopan unionin sisällä, niin olisi ihan ymmärrettävä, että olisi tällainen hotspot-järjestelmä, että voitaisiin tunnistaa ihmiset, mutta ei ole vielä siinä vaiheessa säännöstössä. On hyvin vaikea ymmärtää, mitä virkaa tällä ihan käytännössä olisi. Ja mitä tulee valistuskampanjoihin eli viestimissä, jotta voitaisiin välttyä riskeiltä ja häviämisiltä merillä, niin minulla on omat epäilyni sen suhteen. Minä olen puhunut monen maahanmuuttajan kanssa ja kuka lähtee meritse tai muita teitä, niin ei heille kyllä ole ollut aikaa tutustua mihinkään mainon tai suosituksiin valistuskampanjoissa. Siinä on omat vaaransa, joihin ihmiset ovat valmiita. Sitä paitsi ehkä tässä järkeily pitäisi olla toisenlaista ja miettiä, mitä laillisia mahdollisuuksia olisi, jotka olisivat turvallisia myös. Ja totta kai sitten siinä on erittäin tärkeää, että tiedetään kuka päättää tai on päättämättä, jos on pakko lähteä monissa tapauksissa, mutta kuitenkin täytyy miettiä, että olisi tällaisia välineitä käytössä kertoa, että on kyllä laillisiakin keinoja tulla. Silloin minusta tämän pitäisi olla osa meidän työtämme. Lopuksi vielä puhuisin salakuljettajatermistä. Viittaan tässä nyt nopeasti siihen, miten tätä on käytetty vähän virheellisesti. Minun kielessäni ainakin Italiassa trafikantissa se liittyy kahteen eri rikokseen, kahdenlaisiin ihmisiin, kuka on maksanut kuljettamisesta ja sitten toinen on ehkä rajalla ja sitten joka on maksanut siitä, että voi jonkun halusta siirtänyt. Ensimmäisessä tapauksessa on kyse maahanmuuttajien salakuljetuksesta ja toisessa enemmänkin kyse ihmiskaupasta. On kyse kahdesta asia, eri asiasta, kyse vaikka kaiken samaa nimeä. YK on tämä määritellyt Palermon yleissopimuksessa ja ehkä voitaisiin parempi löytää jonkinlainen keino tähän, voidaan, kun on kyse rahanvaihdosta ja siinä tarvitaan jotain mm, tukea myös laista, kun sitä määritellään. Ja to, on tärkeää tehdä tämä ero ja Rova Kiengse teki tämän eron ja olen samaa mieltä siitä, että pitäisi konkreettisesti tämä eroa tehdä terminologissa. Kiitos. Thank you, Mr. Kiitokset, edustaja Corrao. Seuraavana edustaja Winberg, olkaa hyvä. Kiitos. Sanon, kuten ennenkin puhuja, että oli helppoa ryhtyä käsittelemään tätä asiakirjaa ja toistaa, että tämähän kaikki jo tietoa. Me tiedämme myöskin, mistä on kysymys. Ja meillä on muutamia kysymyksiä siitä, mitä nämä hotspotit nyt oikein ovat, koska mehän tiedämme, että näitä olisi tarkoitus avata Italiassa ja Kreikassa, ja että niiden piti identifioida nämä ihmiset muutamassa vuorokaudessa. Mutta nämä massat, jotka nyt tulevat tällä hetkellä, ja meidän pitäisi saada vain pakko jakaa 160 000 ihmistä. Mehän voimme myöskin näkää, että 9 prosenttia niistä, jotka tulevat, ovat nuoria, jotka, heillähän on älypuhelimeita kaikki, jotka ovat tuoneet mukanaan, mutta tavallisesti heillä ei ole mitään henkilöpapereita, joten tästä tulee vaan hyvin mukavaa, kun sitten pyritään identifioimaan kaikki nämä ihmiset. Ja sitten vielä viimeinen kysymys, kun on sitten tartuspakko jakaa nämä 160 000 ihmistä, mitä tehdään sitten näille muulle 700 000? Sallitaanko heidän sitten vain Dublinin määrästen vastaisesti, että siis päästään <clears throat> kulkemaan Pohjois-Eurooppaan, minun tapaukseni Ruotsiin, jos me sitten me näemme tämän valtaisan virran, joka tulee ja joka on uskomata, että tullaan rakentamaan nyt tällaisia telttaleirejä. Pyritäänkö nyt lisäämään sitten näitä kiintiöitä? Tämä ovat olleet ne kysymykset, joita minulla siis oli. Thank you. Are there any other members who want... Kiitos. Onko muita puheenvuoropyyntöjä tähän työasiakirjaan liittyen? Tiedän toki, niin kuin Roberta sanoi, että kiire oli ja saitte tämän vasta näin myöhäisessä vaiheessa tästä syystä. Kollega Stevens vielä kerran, olkaa hyvä. I have some counter Kiitos. Lisää kommenttia, kun nyt vähän olen tätä lukaissut. Haluaisin puhua palautuksista termistä pushback. Tiedän, että se on hyvin kiistanalainen kysymys, mutta minä kyllä uskon, että se on tärkeä väline, jos ajatellaan ulkorajojemme valvontaa. Nimittäin, jos voidaan kaikki kiinnotetut ihmiset tuodaan Eurooppaan, niin silloin ei ole tavallaan vastakannustimia, koska että kun tietävät, että jos kerran Eurooppaan voi tulla, niin aina yrittävät, ja tällainen palautuvuus saa ihmiset miettimään parinkin kertaa, kannattaako lähteä. Eli todellakin palautuvuus voi olla tehokas keino niin, että maahanmuuttoa hillittäisiin. Ja se on tavallaan myös kiinniotetulle ihmiselle tarjottava menettelytapa oikeus, että he voivat kunniallisesti palauttaa osana Euroopan ihmisoikeussopimuksia niin, että noudatetaan palautuvuuden laillisia puitteita, ei siinä ole mitään laitonta tai epäkunniallista. Ja sitten vielä valistuskampanjoista kolmansissa maissa – Minäkin haluaisin tietää, siitä enemmän se mielestäni ei ole mikään ihmeratkaisu mihinkään, eikä se välttämättä hillitse ihmisiä lähtemästä. Se on tietenkin yksi vaihtoehto kokonaisvaltaisessa lähestymistavassa. Ja totta kai se on tärkeä niillekin, jotka miettivät tänne tuloa, että tietävät myös, että heiltä evätään pääsy, jos tulevat taloudellisista syistä. Toisin sanoen näin lähetettäisiin selvä viesti. Eli taloudellisia pakolaisia ei oteta vastaan Euroopan unionissa. Mielestäni on erittäin tärkeää, että on laillisia keinoja. Pitäisi olla laillisia väyliä enemmän keinoja päästä tänne mutta en tiedä helpottaako se millään tavalla maahanmuuttopaineita kuitenkaan, kun ajatellaan missä mittakaavassa se nyt on käynnissä. Se johtaa muihin ongelmiin. Totta kai sottaa pakenevilla pakolaisilla on oikeus ihmisarvoisen suojeluun, mutta täytyy miettiä, miten noissa maissa voitaisiin puuttua ongelmiin kun puhutaan köyhyydestä ja taloudellisesta maahanmuutosta, niin se on ihan eri juttu. Nämä on pidettävä erillään mielissämme. Emme voi kaikkia köyhyyttä tai taloudellisia ongelmia ratkaista kolmansissa maissa. Emme voi tehdä ihan niin paljon kuin kuvittelemme pystyvämme tekemään heidän hyväkseen. Totta kai tämä on pitkä taivaalla, mutta on tässä jotakin hyviä vaihtoehtojakin. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Kirkos, olkaa hyvä. Thank you very much, Chair. Eh, will... Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Haluaisin kiittää ja onnitella yhteisesittelijöitä erinomaisesta työstä. He ovat valottaneet asiaa eri kantilta – Haluaisin vain, mitä tulee yhteistyöhön kolmansiin maihin, niin Turkin kanssa tietenkin haluaisimme tehdä jo jonkin aikaa yhteistyötä ja viime viikon aikana on päästy asian tiimolta eteenpäin, mutta meidän täytyy vain muistaa, että tiettyjen asioiden tiimoilta, esimerkiksi rajanvetokysymyksen osalta Egeiksen merellä, niin näkemykset poikkeavat toisistaan ja se aiheuttaa ongelmia Frontexin toiminnan osalta ja mobiiliyksiköiden toiminnan osalta. Me haluamme taistella salakuljetusrinkeä vastaan ja varmistaa, että ne henkilöt, jotka ovat päässeet jo Turkiin, niin voivat hakea siellä turvapaikkaa, eli heidän ei pitäisi ensin ajautua salakuljettajien käsiin ja sitten sitä kautta sitten ehkä joutuvat merihätään huonoissa aluksissa. Oikein paljon kiitoksia yhteisesittelijöille heidän tekemästään työstä. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Muita kommentteja ennen kuin yhteisesittelijät saavat puheenvuoron. Yksi kommentti omalta puoleltani. Nämä ovat kolme hankalaa aihealuetta eli rikollisten salakuljetuksen, ihmiskaupan laittaminen, maahanmuuttajien työvoiman hyödyntäminen, niitä on vaikeaa yhdistää samaan asiakirjaan, mutta kuten esittelijät sanoivat, niin oli aika lailla vaikeaa saada aikaiseksi tämä oikea sanamuoto. Mitä tulee tähän loppuosioon, eli maahanmuuttajien, laittomien maahanmuuttajien työvoiman hyödyntäminen – Kuten kollega Kirkoskin totesi, niin hyvää työtä on kyllä tällä saralla tehty. Lyhyesti huomioidaan se, mitä kausityöntekijädirektiivissä siis sanotaan ja muissa lainsäädäntövälineissä on todettu, eli voimassa olevassa lainsäädännössä. Ja toivoisinkin, että niin tässä sanotaan, että tätä parlamentin pitäisi pyrkiä muuttamaan tekstejä, koska tämä ei ole tämänhetkisten realiteettien mukainen, kun ihmiset liikkuvat aika paljon työn perässä. Joten toivottavasti pidätte kiinni tämän toiveen, eli että tällaiset työntekijät nauttivat suojaa. Eli se, mitä tässä työskentelyasiakirjassa sanotaan, niin tältä osin sitä ei pitäisi lähteä vesittämään. Haluatko jotkut vielä sanoa jotain asian liittyen? Ei ilmeisesti, joten Kien, kollega Kienke ensin ja hänen jälkeensä sitten edustaja Metsola. Olkaapas hyvä. Eh, grazie. Eh, Kiitos. Minäkin haluan kiittää kollegaani, kuten kuulitte. Ei tämä helppoa ole ollut tehdä tätä työtä, kun näkemykset ovat kovin erilaisia. Mutta on joitakin asioita, joihin halusin nyt puuttua kuitenkin. Ensinnäkin minä puhuin itse työasiakirjasta, sillä vielä mietintö. Se on työn alla, ei mietintöä. Halusin vielä tämän täsmentää. Meidänkin mielestämme nämä hot spotit eivät ole mikään ratkaisu ongelmaan. Se on selvästi tuotu ilmikin yhdessä, kohdissa, yhdessä kohdassa. Tämä on selvitetty myös tekstissä. Sitten vielä yksi asia, jonka edustaja Stevens otti esille, palautukset. Palautuksia ei voida pitää kansainvälisen oikeuden vastaisena. Ehkä olisi hyvä tätäkin selvittää, mitä ajetaan takaa palauttamisella. Sitten mitä muihin kohtiin tulee, olen kirjannut ylös kaikki nämä huomiot. Ja tämä todella on työasiakirja. Olen vielä pahoillani, että tuli niin viime tingassa, mutta me halusimme antaa vähän pohjaa pohdiskelulla, jotta voidaan sen puolelta tehdä työtä. Thank you, Cecile. Kiitokset. Roberta, haluatko vetää langat yhteen? Aivan lyhyesti haluan kiittää kaikkia kollegoja kärsivällisyydestä ja halukkuudesta edes lukea tämä, kun keskustelu oli jo käynnissä, että kiitokset eh, myös Helgalle tästä. Vain yksi asia vielä. Mitä tulee tähän salakuljettamiseen ja eh, ihmisten salakuljetukseen, me olemme puhuneet tästä oikeudellisten neuvonantajien kanssa, mutta yksi asia, joka on syytä muistaa, on se, että meillä on ne sekä koskee laillisia ja turvallisia reittejä, joka myös käsittelee tätä kysymystä. Ja se on asia, jossa voidaan todeta, että kun meillä on mietin lopullinen versio käsissä, voimme varmistaa, että kaikki on johdonmukaista ennen kaikkea ajatellen jotakin näin herkkää kysymystä. Uh, Vielä kerran kiitokset yhteisesittelijöille. He ovat kyllä kertoneet, miksi asiakirjan saaminen kesti näin kauan. Nämä ovat erittäin hankalia kysymyksiä. Jotkut tietävät, mistä puhun, joten yhteisen sävelen löytäminen on hankalaa. Ymmärrän toki, että kollegat kaipaavat enemmän aikaa perehtyäkseen aiheeseen ja valmistellakseen kommenttejaan, mutta kiitokset kaikille kärsivällisyydestänne. Tämä riittänee tältä osin. Nyt lyhyt tauko, sillä en halua aloittaa äänestystä liian aikaisin, puoli kuudelta. Äänestykset alkavat ja silloin osaavasta tulee paikalle, joten puoli kuuteen asti tässä huilataan. Mutta varmistakaa, että teillä on äänestyskorttinen mukana. Eli nyt lyhyt tauko. Colleagues, uh, begin to take your seats, please. Arvon kollegat, voisitteko pikkuhiljaa istuutua, jotta pääsemme ajallaan aloittamaan äänestyksen. Emme halua tässä aiheuttaa minkäänlaista viivettä enää. Colleagues, we're just waiting for the rapporteur, then we'll begin. No niin, arvokollegat, kunhan esittelijä pääsee paikalle, niin aloitamme äänestyksen, joten älkää lähtekö minnekään. Okay, colleagues, the next point on our agenda. No niin, arvon ker- kollegat, siirrymme äänestykseen aiheesta radikalisoitumisen ja terroristijärjestö harjoittavan unionin kansalaisten värväyksen ennaltaehkäiseminen esittelee toimii Rasita Dati. Haluatteko sanoa jotain? Jos ette, niin voimme aloittaa äänestyksen saman tien. Bonjour, monsieur le président. D'abord, je voulais... Hyvää iltapäivä puheenjohtaja. Ensinnäkin pahoittelut kaikille jäsenille. Tässä vähän siirrettiin äänestystä Minulla oli parisissa muussa tehtävissä. Kiitos kaikille jäsenille, jotka täällä ovat toimittamassa äänestystä. Ja lopuksi ehkä voin puhua. Minä haluaisin kiittää myös kaikkia poliittisia ryhmiä, koska saimme aikaan tämän aika nopeasti ja löydettiin myös sopuratkaisuja, jotka ovat laadukkaita. Me kävimme neuvotteluja, keskusteluja, jotka nekin olivat laadukkaita. Kiitos Barbaralle, Annalle ja kaikille muille poliittisten ryhmien edustajille, jotka olemme tässä tiivisti mukana laatimassa mietintöä. Se liittyy tärkeään aiheeseen ja liittyy kansainvälisiin kuvioihinkin, kun tiedämme terrorismin vitsauksen olevan tällainen, kun se iskee kansalaisiin myös ajatellaan näitä vierastaistelijoita. Kiitos näin alustavasti. Thank you very much, Mrs. Paljon kiitoksia Kollega Dati, onkohan kaikilla äänestyskortti mukana? Tai no, jos ei ole, niin lasketaan sitten vielä manuaalisesti. Ilmoittakaa, jos teillä ei ole äänestyskorttia mukana, joten aloitetaanpas. Kompromissi A. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. AFET 5, äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. AFET 6. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi B. Äänestys alkaa. The vote is... We have... Colleagues, we have one too many. Arvokollegat, SD-riveistä yksi liikaa äänestämässä. Joten voisiko yksi SDn edustaja poistaa korttinsa laitteesta? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 103.1. Äänestys alkaa. ja päättyy. Anteeksi, äänestys päättyy nyt. Hyväksytty. Kompromissi C. Tar- äänestys alkaa. The vote is closed. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi D. Äänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty kompromissitarkistus F. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus G. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus H. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 1, ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus J. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 212. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy.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 212 uudestaan, ilmeisesti kaikki haluavat, niin no niin. Äänestys alkaa 212. Poikkeuksellisesti otamme tämän uudestaan. Äänestys päättyy. Äänestys päättyy, siis hylätty. Tarkistus 2.13. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 2.14. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus K. Äänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus L. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty siis. Anteeksi. Kompromissitarkistus M. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 244. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus N, ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Kompromissitarkistus N. Äänestys alkaa. ja päättyy. Hylätty. Kolmas osa. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Ja neljäs osa kompromissitarkistuksesta N. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 267. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus O. Ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. hyväksytty. AFET 17, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 285-288 ovat samanlaiset. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 289. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 291. Anteeksi, 290. 290. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 291. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 292. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 296. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kaksi yhdeksän kahdeksan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 299. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 294. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 297. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus P. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus Q. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 323. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus R. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 336 seuraavana. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 338. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 504. Äänestys alkaa. päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus S. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kult 1. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissitarkistus T. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kult 5. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kult 6. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kult 9. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kult 33. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissitarkistus U. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus V. Ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kaksois V äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi X ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 403. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylättyä. Äänestys 405. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi Y. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 418. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi Z. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 431. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Tarkistus AA. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 447. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi AB. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kult 12. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi AC. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi AD. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 468. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 469. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi AE. Ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Mm-hmm. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi AF. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi AG. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi AH. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 502. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 505. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus. Kompromissi AI. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. AFET 18. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi AJ. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi AK. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi AL. Ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 540. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 542 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Kompromissi AM. Äänestys alkaa. Päättyy hyväksytty. Afet 4, äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty Afet 13, äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 554, äänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty kompromissi AN. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 565 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 566 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi AO. Puolesta äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. AFET 9. Äänestys alkaa. ja päättyy hyväksytty aset. Kymmenen äänestys alkaa. Ja päättyy hyväksytty aset. Yksitoista äänestys alkaa. Ja päättyy hyväksytty aset. Kaksitoista äänestys alkaa. päättyy, hyväksytty. Kompromissi A, B-äänestys alkaa. Ja päättyy, hyväksytty. AFET 15, äänestys alkaa. Ja päättyy, hyväksytty. Kompromissi Q. äänestys alkaa. ja päättyy hyväksytty. 592 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 593 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 594. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi AR. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi AS. Äänestys alkaa. Hyvä, päättyy, hyväksytty. Kompromissi A, T, äänestys alkaa. Päättyy, hyväksytty. Kompromissi A, U, äänestys alkaa. Päättyy, hyväksytty. Kompromissi A, V, äänestys alkaa. päättyy, hyväksytty. Kompromissi A, kaksois V, ensimmäinen osa, äänestys alkaa, päättyy, hyväksytty toinen osa, äänestys alkaa. Ja päättyy, hyväksytty. 644 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty 645 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 646 äänestys alkaa. päättyy. Hyväksytty 647 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 6 AX äänestys alkaa. Anteeksi, 648 ja väliin 648 äänestys alkaa. päättyy hylättyy. Kompromissi AX äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 659 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 660 äänestys alkaa. päättyy, hylätty, 661 äänestys alkaa. Päättyy, hyväksytty. Aset 26 äänestys alkaa. Päättyy, hyväksytty. Jonotus on kappaleiden viitteet. Tarkistus yksi äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Viite tarkistus kaksi äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kolme äänestys alkaa. Päättyy hyväksytty. Tarkistus neljä, äänestys alkaa. Päättyy, hyväksytty. Tarkistus viisi, äänestys alkaa. Päättyy, hylätty. Tarkistus kuusi, äänestys alkaa. Päättyy, hyväksytty. Tarkistus seitsemän, äänestys alkaa. Päättyy, hyväksytty. Tarkistus yhdeksän, äänestys alkaa. Päättyy, hyväksytty. 11 ja 12 yhdessä äänestys alkaa. päättyy, hyväksytty. 13. Äänestys alkaa. Päättyy, hyväksytty. Kompromissi A, Z, äänestys alkaa. Päättyy, hyväksytty. 21 äänestys alkaa. päättyy. Hyväksytty. 22 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 24 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 23 äänestys alkaa. päättyy, hyväksytty. Kompromissi B, A-äänestys alkaa. Päättyy, hyväksytty. 38 äänestys alkaa. Ja päättyy, hyväksytty. 40 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 43 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 45 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 46 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi B. B-äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi E. Äänestys alkaa. päättyy. Hyväksytty 58. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 60. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Se meni täysin läpi. Sitten kompromissi c äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi d äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi e äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 87 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi BF äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 100. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi B. G. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 107. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 108 äänesi salkaa Ja päättyy. Hylätty. 109 äänesi salkaa Päättyy. Hyväksytty. 111 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 113. 112 puhuja korjaa. 112 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty 113 äänestys alkaa päättyy, hyväksytty, 114, äänestys alkaa. Päättyy, hyväksytty, 115 puolesta, äänestys alkaa ja päättyy, hylätty, 133. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 135 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Loppuäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty 41, 7, 6. Onnittelut esittelijälle Rashida Dattille. Kiitoksia kollegat, siinäpä äänestys.